Good morning everyone. Welcome. Huomenta kaikki. Tervetuloa IMKON valiokuntakokoukseen. Aluksi hyväksyisimme esityslistan. Sopiiko ehdotettu esityslista kaikille? Kohta viisi bis kyberrikollisuuden vastainen taistelu. Kohta 12, joka koskee tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä, on lykätty. Se järjestetään 22. päivä kesäkuuta. Onko muita huomioita? Hyvä. Tätä kokousta voi seurata netissä. Tervetuloa seuraajillemme. Mind that the report on the commission to Tallinn. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että Viron Tallinnan järjestetyn matkan matkakertomus on englanniksi ja muut versiot kesäkuussa. Nyt pitäisi hyväksyä myös 23. toukokuuta kokouksen pöytäkirjat, voimmeko hyväksyä, kiitos. Ja haluaisin vain sanoa, että eilen oli oikein hyvä valiokuntien puheenjohtajien kokous. Siellä oli muut puheenjohtajat ja puhemiestä Jaanikin lopuksi. Ja todella pohdimme sitä, miten voimme parantaa, yksinkertaistaa näitä eri kiistakysymyksiä, päällekkäisyyksiä eri valiokuntien kesken. Erityisesti tämä koskee meitä, erityisen tärkeää digitaalisten sisämarkkinoiden kysymystä – ja nyt teemme yhteistyötä koordinaattoreiden kanssa, pohdimme ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten voitaisiin lainsäädäntöprosessi saada sujuvammaksi muiden valiokuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Keskustelimme myöskin Michel Barnierin kanssa Brexit-neuvotteluihin liittyen – kesäkuussa tämän päivän vaalipäivän jälkeen neuvotteluiden tulisi alkaa. Tämä oli hedelmällinen keskustelu, erityisesti se, että hän lupautui täyteen avoimuuteen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa. Tämä tulee seuraavan koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle. Nyt siirrytään varsinaiseen työhön. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän käytännössäännöt uudelleen laadittu ja sitten valmisteli anteeksi on Dita Sarantsova. Keskustelemme tarkistuksista. Dita, ole hyvä. Chair, I think I can be... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskokseni voin puhua melko lyhyesti, sillä meidän täytyy päättää ajoissa äänestyksen vuoksi. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat 781 tarkistusta esittäneet. Teknisellä tasolla ryhmät tekevät töitä sopimuksen aikaansaamiseksi todennäköisesti monesta kompromissitarkistuksesta. Minulla on jo ehdotuksiani. Niitä käsitellään ja tulen tekemään lisäehdotuksia vielä tämän jälkeen, että pääsisimme monissa asioissa sopimukseen. Vaaditaan kaikilta ryhmiltä joustoa. Toivottavasti kaikki ryhmät tämän ymmärtävät, että tätä tullaan vaatimaan myöskin, että voisimme taata kurinalaisen äänestyksen tasan kahden viikon päästä. Mitä tulee sisältöön, en niin nyt menee yksityiskohtiin. Niitä käsiteltiin jo viime viik- kokouksessa ja minun kantani on hyvin tunnettu. Haluaisin vain sanoa, että tarkistuksissa käy selväksi, että meidän pitäisi varmistaa myöskin se, että televiestintäala on saatavilla samoin ehdoin kaikille kansalaisille, mukaan lukien vammaiset kansalaiset. Monet jäsenet esittivät aivan samoja tarkistuksia tekstiin, ja tämä otettiin ehdotuksissani huomioon. Valiokunnan tulevaa työtä ajatellen haluaisin todeta, että kun pääasialliset vaatimukset on saavutettu, esimerkiksi määrittelyissä niitä ei ole syytä toistaa moneen kertaan. Tämä on vain järkevää lainsäädäntötyötä. Mitä muihin tarkistuksiin tulee, minua yllätti se, että nähtiin monia perinteisten alojen puolustuspuheenvuoroja sen sijaan, että digitaalista vallankumousta oltaisiin syleilty, kuten myöskin uuteen järjestelmään siirtymistä. Mitä tulee sitten loppukäyttäjiin? ja tarkistuksiin heitä koskien. Otan tarkistukset mahdollisimman hyvin huomioon. Pyrin kuitenkin ne tekstiluonnoksen tasapainon säilyttämään. Tässä vaiheessa voin vain luvata, että jatkan mm, tasapuolisen neuvottelun neuvottelijan roolissani ja pyrin mahdollisimman neutraalin ja reilun sopimuksen aikaansaamaan kaikkien toimijoiden edeksi, eduksi. Meidän tulisi puuttua markkinahäiriöihin, markkinavallan monopolisointiin tai mm, yrityksien ja kuluttajien välisiin ongelmiin. Meidän pitäisi antaa markkinoiden toimia ja antaa kuluttajien äänestää valinnoillaan ja jaloillaan. Me emme halua laatia sellaista lainsäädäntöä, joka haittaisi yrityksiä tai sellaista, joka vain hyödyttäisi joko yrityksiä tai kansan kuluttajia. Mutta on hienoa, että tämä on tämän valiokunnankin näkökulma asiaan. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita työstä. Kiitoksia. Anyone? Kiitos oikein paljon Dita. Puhuuko joku sosialistien nimissä? Kristian Saatemossa. Yes, I Yes. You speak for the EPP? EPP nimissä. The floor. Okay, hyvä. I'm the shadow for EPP. Um, yeah. EPPn varjoesittelijä. Tiedättekö, minkälainen menettely tässä tapahtuu? Siis saanko puhua? Under process and under high. Niin, tässä on paljon painetta. Niin yhdessä meillä on hyvä ajatusten keskustelvaihto, jolla käsittelimme kansanpuolen ja muiden ryhmien tarkistusesityksiä. Kuten sanoitte, äänestys 22. kesäkuuta, siis ensi viikolla me voimme vielä kerran katsoa kompromisseja ja niitä, joita on juuri nyt esitetty. Olemme halukkaita pitämään vauhtia yllä ja myöskin ottamaan laadusta oikealla, pitäisi meillä on kaiken oikealla tasolla, mutta vain muutama kommentti minulta. Kuten totesit, olet ottanut huomioon monia tarkistuksia kompromisseissasi, mitä tulee siihen, että pyritään saamaan asiat toimimaan paremmin. The question... Vammaisten tapauksessa siis, ja kysymys on myös siitä, että me pidämme vastuun täällä IMKO-valiokunnassa, mitä tulee ennen kaikkea kuluttajiin ja käyttäjiin siis, mutta tässä tapauksessa, kun ajattelemme kykyä jotta kaikki, siis kaikki toimijat voisivat olla mukana kilpailussa, että saataisiin parempia tuloksia Euroopassa. Meidän luultavasti täytyy myös katsoa määritelmiä. Ja minusta meillä on hyvää lainsäädäntöä horisontaalista, mitä tulee nimenomaan kuluttajien oikeuksiin ja nimenomaan siihen, että on varmuutta saada, saada tietoa. Tämä on varmastikin äh, riittävää, mutta näyttää siltä, kun ajatellaan miksi esineiden internettiä, niin niitä välttämättä ei näitä asioita tarvitse ottaa tämän säädöksen puitteissa. Me tarvitsemme nopeutta, tarvitsemme parempia tuloksia. E, e, tämä on meidän käyttökapasiteettimme vain yksi kahdeksasosaa siitä, mitä on Yhdysvalloissa ja puhumattakaan Aasian maista. Meidän pitää katsoa tätä asteita Nimittäin äh, tämä, kuten esittelijä totesi, pitäisi tämä nähdä oikeassa kontekstissa. Kysymme ei koske pelkästään meidän aluettamme, vaan pitää saada aikaan harmoniaa koko pakettiin. Ja toinen asia liittyy teihin yleispalveluvelvoitteeseen. Me puhumme äh, mahdollisesti liikkuvuutta tilannetta ja sen takuuteen myöskin pitäisi antaa kaikilla mahdollisuus olla yhteydessä tarvittaessa. Ja kolmas kommenttini koskee EUn sisäisiä puheluita. Minusta me tarvitsemme lisää tietoa ennen kuin me leikkaamme maksuja siellä ja odotankin mielenkiinnolla kompromisseja. Tavataanpa ja katsotaanpa ensi viikolla voidaanko pitää aikataulusta kiinni. Thank you very much, Lambert. Kiitos oikein paljon Lambert ja Peppeen varjoesittelijänä. Ja nyt sitten Christian Saldemose, SED-ryhmän nimissä. Kiitos oikein paljon. mitsi on varjoesittelijämme. Hän pahoittelee, että hän päässyt tänne. Tänään minä luen hänen muistinpanonsa. Kun hän luki monet tarkistukset, hän huomasi, että jotkut olivat melko hyviä mutta samalla hän oli sitä mieltä, että joihinkin tarkistuksiin liittyy ongelmia. Jotkut hänestä hankalasti tuettavat poliittiset ajatukset ovat mukana, kun ajatellaan yhdeksän vuoden määräaikaa julkisten puhelimen poistamiseksi. Esimerkiksi hänen on hankala ajatella kuluttajasuoja, lainsäädännön täysharmonisointi. Ja hän on esittänyt 187 tarkistusta, joiden kautta halutaan vahvistaa komission ehdotusta ja ottaa myös henkilöiden väliseen viestintään joitain sääntöjä, tai ainakin pidettäisiin kiinni komission soveltamisalasta, mitä tulee viestin välittämiseen. Hän haluaisi tiukempia vaatimuksia loppukäyttäjille, jotka ovat vammaisia, ja niin, että tämä ei haittaa nettiin neutraaliutta. Ja minimiharmonisoinnista on pidettävä kiinni ja otettava lisäsuoja kuluttajille, erityisesti artikloihin 95, 6, 7, 8 ja 99. Hän tukee komission tekstejä. Humans are not uh, locked in the bundle contract. She also on... Bundles-kysymyksessä, mutta hän ei halua, että sidotaan kuluttajat liian pitkään. 112, 116 hätäpuhelunumerot ovat tärkeitä. Hän haluaisi ikään kuin käänteisen järjestelmän esimerkiksi suuren luonnonkatastrofin tai terroristihyökkäyksen yhteydessä. Hän haluaisi tarkistaa, olisiko jäsenvaltioiden mahdollista käyttää näitä palveluita varoittaakseen kansalaisia ongelman yhteydessä. Viimeinen myös tärkeä seikka on se, että – hän haluaa vahvistaa tätä must carry-sääntöä velvoitetta artiklassa 106. Näin huolehditaan kansalaisten pääsystä myös vammaisten pääsystä julkiseen sisältöön, kunnittain kulttuuriperintöämme. Tässä hänen kansansa hän neuvottelee mielellään. Kiitos. Kiitos oikein paljon Kristel Eser ryhmän nimissä Daniel Dalton. Yeah, I'm speaking on behalf of... Kiitoksia. Minä puhun tänään Vikin puolesta. Jos hän tänään voittaa, niin minä tämän tehtävän otan sitten hoitaakseni. Eh, uskoakseni hänellä on melko hyvät mahdollisuudet voittaa, mutta koskaan ei tiedä. Toivon, toivotamme tietenkin Fordille onnea menestystä. So... Kiitoksia. Minä olen luonnollisesti tässä tehtävässä uusi, tartun siihen juuri, mutta meille kaikkein tärkeimmät seikat uskoakseni ovat eh, seuraavat. Me emme ole keskustelleet eh, tämän asian eh, avainkysymyksistä kovinkaan paljon harmonisointi, yleispalveluvelvoite ja muut kysymykset. Me olemme hiukan jäljessä. Ehkäpä voitaisiin lykätä äänestystä hiukan, jos näistä kysymyksistä saadaan todellinen keskustelu mutta me olemme avoimia kaikille. Me tulee näihin tärkeimpiin kysymyksiin ensinnäkin palveluun pääsy. Tässä esittelijä on aivan oikealla linjalla. Meidän täytyy taata se kuitenkin, ettei sääntö ole ristiriidassa mm, esteettömyyssääntöjen kanssa ja kaiken kaikkiaan Libyvaliokunnassa on käsitelty tätä kysymystä uskokseni myös ja eräät kysymykset saattavat olla päällekkäisiä ja kattaa samoja asioita. Meidän täytyy tätä esteettömyyskysymystä ja myöskin yksityisyyskysymyksiä käsitellä, jotta saamme kunnollisen säädöstön tällä alalla työtä tekeville ihmisille. Mitä tulee sitten yleispalveluvelvoitteeseen, olen tyytyväinen siihen, että artiklan 79 mukainen komission ehdotus on otettu huomioon tässä. Tämän pitäisi kattaa uskoakseni myöskin internet-yhteyden saaminen. Ja on hyvä, että meillä on ähm, yhteinen määritelmä minimipalveluista. palveluista Nämä minimipalvelut täytyy taada kansallisten ehtojen mukaisesti ja täytyy taata ne Euroopan laajuinen standardi ei tässä yhteydessä ole tarpeen. Meidän täytyy vielä siis tehdä tätä kompromissin eteen. Mitä tulee sitten mobiilipalveluihin, olemme Estelien kanssa samaa mieltä. On tärkeää, että jäsenmailla on mahdollisuus kattaa mobiilipalveluja myöskin yleispalveluiden suuntaan, sillä muutoin näitä palveluita on vaikea taata vaikkapa maaseutualueella. Äh, harmonisointi on meille erittäin tärkeää. Me haluamme, emme koko harmonisointia, mutta tietyn minimitason harmonisoinnille. Ja sen maat voivat mennä pidemmälle, jos haluavat. Esimerkiksi artikla 95 on sellainen, että Britanniassa on erityisiä sääntöjä, joiden tarkoitus säädellä tiettyjä televiestintäpalvelumyyntejä. Nämä säännöt saattavat kumoutua tämän lainsäädännön muuta ja olisi hyvin vaikea kuluttajalle selittää, että vaalipiirissä ja kertoa, että me vähennämme heidän oikeuksiaan nykytilanteesta. Meidän täytyy tarkastella näitä kuluttajakysymyksiä. Tämä on meidän kantamme tällä hetkellä ja olen myöskin sitä mieltä, että meidän täytyy hyvin tarkasti katsoa teette kysymyksiä. Eh, tietyt eh, OTT, eh, esimerkiksi ilmaispalvelut ovat tässä vielä auki. Odotan mielenkiinnolla työtä tulevaisuudessa ja paljon kiitoksia työstä esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitos. Kiitos oikein paljon Daniel. Vihreiden myös Julia Reda. Yes, uh, thank you very much, Madam Chair, and thank you to the rapporteur for the... Kiitos, kiitos myös esittelijöille tehdystä työstä. Meillä on mutta on pari minuuttia nyt enää äänestyksiin. Keskustelut varjostelijoissa ja teknisissä kokouksissa ovat menossa oikeaan suuntaan. Meillä on mitään suuria huolenaiheita, mitä tulee esittelee lähestymistapaan. Meidän ainoa huolenaiheemme on, että meidän pitää varmistaa, että etenemme tähän mennessä käsiteltyjen artiklojen osalta ja varmistamme sen, että pääsemme sellaiseen kantaa, mitä tulee imkovaliokunnan kompetenssiin mahdollisimman pikaisesti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Julia. Nyt jos muita varjoesittelijöitä ei ole, annan kollegoille mahdollisuuden pyytää puheenvuoroja. Haluatteko käyttää puheenvuoroja? Selvä. No sitten esittelijä Dita saa keskustelun lopuksi puheenvuoron. For all your Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista. Ihan lyhyesti, yhteenvedonomaisesti Sanoisin, kuten Lambert sanoi, vauhti on tässä tärkeää tahti, mutta myös tulokset. Ja henkilökohtaisesti olen hiukan huolissani ensimmäisten teknisten kokousten jälkeen siitä, voimmeko pitäytyä aikataulusta, mutta keskustellaan siitä, kuten sanoitte, ensi viikolla. Kuten jo sanoin, olemme samaa mieltä siitä, että yhteistyö Nitren kanssa on oltava hyvin läheistä, että saadaan sellainen lopputulos, jota parlamentti kokonaisuudessaan voi tukea. Molemmat valiokunnat siis. Tämä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän pitää pitää silmällä myös sitä, miten tämä toimii yhteen e-yksityisyyden tai muiden asioiden kanssa, jotka ovat esillä keskusteluissa. Kiitos oikein paljon kaikesta tuestanne. Odotan mielenkiinnolla seuraavaa varjoesittelyiden kokousta. Kiitos. Kiitos oikein paljon Liitta. Tähän päättyy keskustelu. Nyt siirrymme äänestyksiin. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? The voting I Waiting for everyone to have voted. Odotamme, että kaikilla on äänestyslistat ja äänestyskortit. We are starting the Selvä. Aloitetaan äänestykset. Rosa, äänestämme ihan heti. Okay, the first uh, report we are voting. Ensimmäinen äänestys on kyberrikollisuuden vastainen taistelu. Annelin van Bössaiton valmistelija. Haluatko käyttää puheenvuoron, Anneli? No, in fact, I just want to uh, thank... Itse asiassa haluaisin, paljon kiitoksia Anne-Marie, haluaisin kiittää sihteeristöä erittäin paljon heidän työstään, sillä meillä on ollut uh, erittäin tiukkoja aikarajoja ja haluaisin myöskin kiittää muita ryhmiä yhteistyöstä, sillä kaikki sanoivat kommenteissaan ja tarkistuksissaan, että se oli erittäin hienoa, joten paljon kiitoksia tästä yhteistyöstä. Kollegat sanoisin myös, että valitettavasti täällä ei ole Tanskan tulkkausta tänään. Koska yksi henkilö valitettavasti on sairastunut. Toivottavasti kaikki selviävät tästä. Nyt äänestetään. Kohta seitsemän. Tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Amendment 5. Tarkistus 5. No niin, The vote is closed and Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 10. And check is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 15.15. 15. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 11. Closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan hyväksytty ja hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 raukeaa. 18 raukeaa 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 19. Closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 raukeaa 23. Ei vaan siitä on äänestetty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Mitä sosialistit äänestävät? Selvä. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 raukeaa. 27 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 26 raukeaa. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1. tasan kappaleessa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. äänestys koneäänestyksenä. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta, nolla vastaan. Onnittelut valmistelijalle. Se oli kyberrikollisuuden vastaisen taistelun äänestys. Ja nyt seuraavana eurooppalainen avaruusstrategia. Esittelijä Evelyn Gephardt, haluatteko käyttää puheenvuoron? Niin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä kollegoja. Me olemme uskoakseni saaneet aika hyviä kompromisseja ja voimme nyt äänestää. Ei ole mitään suuria ongelmia. Thank you, Evelyn. Kiitos, Evelyn. Siirrytään äänestämään. Kompromissitarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Kolme korjaa puheenjohtaja. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 16. Vote only 12. No, no, e we have to check how many EPP we no, have. Tarkistetaan montako EPPn äänestä on. Perutaan tuo tarkistus, äänestys. Aloitetaan uudestaan. The vote is... No, Sorry, there is a techni- Anteeksi. Pieni tekninen ongelma järjestelmän kanssa. Jaksakaa odottaa ihan hetki, jotta voimme äänestää tarkistuksesta 16.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 Sorry, colleague, we're just uh, checking. Anteeksi kollegat, me vain tarkistamme, mitä kone täällä digimaailmassa oikein tekee. We are going to try to open... Yritetään avata äänestystarkistuksesta 16. Katsotaan, onko teknologiaa puolesta vaiko vastaan. 16. Äänestys alkaa. Okei. Okay. It is adopted. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 johdantosan kappaleissa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys, koneäänestys. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29, 2, 1 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana Talousarvio 2018, Trilogin neuvotteluvaltuudet, esittelijä Daniel Dalton, haluatteko sanoa jotain? Jos ei, niin siirrytään äänestyksiin. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tarkistetaan. Tarkistus 11. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, koneäänestys. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta kaksi vastaan ei tyhjää. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Two. Ja nyt siirrymme Loppu loppuäänestys, viimeisen äänestyksen tältä päivältä tekijänoikeudet. Sisä, digitaalisilla sisämarkkinoilla Catherine Styler on esitteli ja hänellä on puheenvuoro. Kiitos kaikille, jotka ovat tehneet työttömän parissa ja siirrytäänpä suoraan äänestykseen. Kiitos Anna-Maria. give the floor to Morten. Morten saa nyt puheenvuoron. Morten Lokkegaard. Not to open a debate, but on a... Ei keskustella vaan miksi, mutta puheenvuoro. Yksi pieni huomio vain puheenjohtaja. En ole niin läheisesti seurannut tätä prosessia. En ole esittelijä enkä varjo. Mutta pari seikkaa kuitenkin. Ihan varmasti kollegoiden kantoja tässä, kun minulla on vähän huolia siitä, miten tämä asia nyt on hoidettu. Ei ole kyllä oikein hyväksyttävää, että yhdeltä toista eli siltana tulee satoja uusia asioita esiin ja tänään aamulla vielä pohditaan lykkäystä. En tiedä, olisiko oikein lykätä, mutta kovin tyydyttävällä tapaa tätä ei ole hoidettu. En usko, että monilla kollegoilla on selkeä kantaa siitä, mistä nyt äänestetään. Kiitos Morten, otamme asian esille koordinaattorien kokouksessa. Asia kuitenkin on se, että kaikki poliittiset ryhmät ovat nyt sopineet siitä, että jatketaan kohti äänestystä eilisillan sopimuksen mukaisesti, joten kaikki poliittiset ryhmät ovat pitäneet kiinni sopimuksesta. Haluan kiittää kaikkia nyt siirrymme äänestyksiin. Compromise. Kompromissi. Tar- tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Uskon, että tulee paljon tarkistuksia tämän mietinnön yhteydessä. Ja e, tarkistus on päättynyt. Hyväksyttiin äänin 16.15. Siirrymmekin sitten kompromissiin 18. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 17.15. Siirrymmekin tästä syystä 320 tarkistukseen äänestys alkaa. Yeah, you have to vote the amendment. Exactly. Amendment 320. Siis 320 äänestys alkaa. Parce que je vous suis. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 321. Äänestys alkaa. And it's closed and it is rejected. 320. Hylätty. 322. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty yhden enemmistöllä. 323 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 328 ja äänestyksen tulos on hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 331. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 331. Äänestys päättyy yksi kansanpuolueen riveissä liikaa. Jälleen kerran tämä kone täällä temppuilee. Joka tapauksessa hylätty. 331 on hylätty. 332 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 333. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 334. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 335 luottakaa minuun. Siirrymmekin tarkistukseen 33. Äänestys alkaa 33. Ei, vaan 300. Hyvät kollegat, avaan äänestyksen tarkistuksesta 336. Is. Äänestys päättyy hylätty. Siirrymme tarkistukseen 337. Äänestys alkaa. 337. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt 338. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt 33 anteeksi, kompromissitarkistukseen 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkis, kompromissitarkistus 20, sivulla 10, joille kuule ainakin. Kompromissitarkistus 20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15.15. 15. 15. Ja tästä syystä käymme tarkistukset lävitse. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.16. Tarkistus 375. Äänestys alkaa. hyvä. 376. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 377. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 1616. 378. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 16.16. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16.15. 379. Se raukeaa, joten 381 on seuraava äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 382 ja 44, ne ovat samansisältöiset. Äänestys alkaa 382 ja 44. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 383. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 16.14. Nyt kompromissitarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Kompromissitarkistus 21. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistus 45 ja 387 saman sisältöiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 386. Puolest äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty äänin 16-16. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 16-16. Ja nyt meillä on vuorossa 388, 47, jotka ovat samansisältöiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16-15 äänin. Tarkistus 390. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 17.15 ja nyt 391. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 16.16. 16. 392. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 393. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 394. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 16.15. Tarkistus 395 raukeaa, joten nyt kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, kompromissitarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistamme tarkistus 60. Äänestys päättyy, hyväksytty. Tar- kompromissitarkistus 39. Yhdessä kompromissitarkistusten 44, 45, 46 ja vastaavien johdantosakapaleiden kanssa kompromissitarkistus 39 nyt. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Joten äänestämme yksittäisistä tarkistuksista. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Saman sisältöinen, siis 61, näistä 19, 20, 21, 422, 423, 24, 25. Tämä yhtenä kokonaisuutena. Äänestys alkaa. äänestys päättyy hylätty. So we moved. Eli siirrymme seuraavaksi tarkistukseen 426. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 11. Siirrymme tarkistukseen 427, 428, joka on identtinen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme seuraavaksi tarkistukseen 429. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 430. Äänestys alkaa 430. Äänestys päättyy. Hylätty. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy, hylätty. Siirrymme seuraavaksi tarkistukseen 437 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 438 yhdessä 439 kanssa, joka on identtinen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen 440. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 441 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 442 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 443 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 444 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 444 raukeaa. 445 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 445 oli hylätty. 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 400 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt meillä on kompromissi 40. Äänestämme ryhmänä kompromissi 40, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissitarkistukseen 41 sivu 22. Mm-hmm. Since it was a block vote, we move. Koska äänestimme ryhmänä. Pieni hetki, sanon puheenjohtaja. We move to amendment 509 because it was 509 tarkistukseen siirrymme sivulla 26. Tämä johtuu ryhmänä äänestämisestä, eli 509. Äänestys alkaa. 509, seuraavaksi 509, äänestys alkaa. 26 sivu. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 vastaan 14. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 15. Seuraavaksi tarkistus 510. Äänestys alkaa. Äänestys on hylätty 15 vastaan 16. Siirrymme kompromissitarkistuksen 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 44 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 46. 45 puheenjohtaja. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 538 sivulla 29, 538, äänestys alkaa. 539 samaan aikaan. Äänestys päättyy. Molemmat on hylätty. So, we have voted now amendment... Me äänestimme tarkistuksesta 538, joka hylättiin. Seuraavaksi 539 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme tarkistukseen 540. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme eteenpäin. Tarkistus. Pieni hetki. Täytyy tarkistaa, minne siirrymme. 557 sivulla 31 on seuraava 557 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 558 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 559 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän 559. Hylätty. 560. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 551. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 562. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 563. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 564 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä tämän 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 565. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 566 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 vastaan 16. 567. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 571 ja 570, jotka ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vastaan 16. 568 ja 569, jotka ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vastaan 16. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromistarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siksi siirrymme eteenpäin. Eteenpäin tarkastuksen 69 puolesta. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 14, yksi tyhjä. Tulos on tuolla ruudulla. Erittäin hienoa. Siirrymme nyt tarkistukseen 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 vastaan 14. Siirrymme kompromissitarkistukseen numero 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Anteeksi, äänestyslistassa olikin virhe. Siirrymme tarkistukseen 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 15 vastaan 13. Siirrymme kompromissitarkistukseen 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 15. Meidän täytyy tarkistuksesta siis äänestää 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 vastaan 16 hylätty. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 vastaan 19. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaan 13. Tarkistus. Kompromissitarkistus 3. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 85, 86. Ne ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vastaan 14. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 87 ja 88. Ne ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Hylätty. 17 vastaan 15. Äänestämme siis tarkistuksesta 89. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 vastaan 15. 91 äänestys alkaa. Ei, se raukesikin. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä on hyväksytty. 17 vastaan 14. Siirrymme kompromissitarkistukseen 7. Kompromissitarkistus 7. Hylätty 16 vastaan 15. Therefore we move to the amendments. Sitten siirrytään tarkistuksiin. Tarkistus 2 ja 106. Identtiset äänestetään. The vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 16.15. Tarkistus 107. Äänestetään. And it is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 16.15. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.14. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. 110. Äänestys päättyy. Hylätty. 16.15. Tarkistus 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17.13. Kompromissitarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 115 ja 116. Identtiset tarkistukset äänestys alkaa. And the vote is Äänestys päättyy. Hylätty. 16.15. Sitten tarkistus 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15.15. 15. Tarkistus 118. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 17.13. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavana kompromissitarkistus 13 puolesta. Eivän äänestys alkaa. Kompromissi 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.15. Tarkistus 8 ja tarkistus 145. Identtiset tarkistukset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. Seuraavana kompromissitarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 17.14. Siksi äänestetään tarkistuksista 147, äänest- 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17.14. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty 17.15. Tarkistus 147, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17.14. Äänestys alkaa, tarkistus 148. Äänestys päättyy, hylätty 18.12. Kompromissitarkistus 15, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.14. Seuraavana tarkistukset 11 ja 151. Yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. Tarkistus 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänellä. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Itse asiassa identtinen. Ei sittenkään, vaan tarkistus 12. Äänestys päättyi, hylätty. Nyt tarkistukset 153 ja 13. Identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 17.15. 154 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 17.15. Tarkistus 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17.15. Tarkistus 156. Äänestys alkaa.

Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 21 11 159 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 19 10 160 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 16.16. Voimmeko yhtenä ryhmänä 15 166? Selvä. Kaikki poliittiset ryhmät tukevat tätä, joten äänestys alkaa tarkistuksesta 16 tarkistukseen 166. Äänestys päättyy. Hylätty 17.15. Seuraavana tarkistus 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17.14. Tarkistus 168. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. Seuraavana 169 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 19.11. Nyt kompromissitarkistus 24. Siitä ei äänestetä. Sihteeristön pitää tarkistaa ihan hetkinen vain. Good to breathe a little in the middle of this complicated vote. Uh, okay, we vote individual. Äänestämme yksittäisistä tarkistuksista 170, 171. Hetkinen. Sanon ensin tarkistukset, sitten sivun 170, 71, 72, identtiset sivulla 44. Äänestys alkaa. Sata seitsemänkymmentä, sata yksi, sata kaksi identtiset tarkistukset sivulla 44. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hylätty 18.14. Sitten siirrymme tarkistukseen 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15.15. 15. Tarkistus 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18.13. Seuraavana tarkistus 175. Ei vaan se raukeaa. 177 raukeaa. We have to... Selvä. 176 on seuraavana, eikö niin? Selvä. Kompromissitarkistus 25. Siitä ei äänestetä, vain yksittäisistä tarkistuksista. Sivulla 45, kompromissin 25 alla. Voimmeko yhtenä ryhmänä äänestää ai identtiset 177, 178, 179, 180, 20, 181 identtiset äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 17.15. Seuraavana tarkistus 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.14. Seuraavana 183. Äänestys alkaa. Hylätty 15.14. Kompromissitarkistus 26. Sitä ei äänestetä, joten Yksittäiset tarkistukset 21, 184, 185, 186 identtiset äänestetään. Äänestys päättyy hylätty 17.15. Seuraavana tarkistus 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. Tarkistus 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 19.13. Tarkistus 190. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. Seuraavana 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty 16.16. 16. Tarkistus 192 ja 193, identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksy. Kompromissitarkistus 27, siitä ei äänestetä, vaan äänestetään yksittäisistä tarkistuksista 22, 194, 195, 196. Identtiset tarkistukset 97, 98, 99 ja 200 sivuilla 47 48. Äänestetään yhdessä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 18.14. Seuraavana tarkistus 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. 202. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16.15. 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16.15. 204 raukeaa, joten seuraavana kompromissitarkistus 28. Siitä ei äänestetä. Tarkistukset 205, 206, 207, 208. Identtiset tarkistukset äänestetään yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty 15. Seuraavana tarkistus 209. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 2020. Tarkistus 210. Äänestys päättyy. Hylätty 18.13. Tarkistus 211. Äänestys alkaa. Yhdessä minkä kanssa? 211 ei. 211 äänestys alkaa. The vote is now... Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 17.15. 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16.15. Ei äänestetä kompromissista 29, vaan tarkistuksista We, we voted already before. Me äänestimme jo. Niin, seuraava blokki. Joten siirrymme kompromissi 30 hyväksyttiin myös yhtenä ryhmänä aikaisemmin. Joten nyt hyppäämme sivulle 62. Kompromissitarkistus 35 puolesta. Ovatko kaikki sivulla 62 tarkistuksessa 35? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissitarkistus 35 on hyväksytty. Kompromissitarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kollegat, loppu hämöttää. Kompromissitarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 302. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty 15.15. Ja nyt meidän pitää jotain tarkistaa tällä sihteeristön kanssa ennen loppuäänestystä. Kiitos kollegat, että jaksoitte niin hienosti tästä hankalasta äänestyksestä huolehtia. Meillä on yhteen sopivia tarkistuksia, joista pitää luultavasti äänestää. Please go back to page... Pyytäisin palaamaan sivulle 35 tarkistukset 93 ja 92 sivulla 35, koska ne olivat yhteen sopivia. Tarkistukset 92 sivulla 35. Nämä ovat yhteen sopivia tarkistukseen 90. Ovatko kaikki sivulla 35 tarkistus 92? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos. Meidän tulisi myös äänestää tarkistuksesta 170. Tarkistamme vielä yhteen sopivat tarkistukset. Vielä vähän kärsivällisyyttä. Okei. Okay. Okei, okay, in... Selvä. Sivulla 45. Tarkistus 176, koska se on yhteen sopiva tarkistuksen 174 kanssa sivulla 45. Tarkistus 176. Äänestetään. Oletteko valmiina? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16, 15. No niin, kollegat, loppuäänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet, nyt ovat. Äänestys päättyy, hyväksytty 19. 7, 6 tyhjää. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Tähän päättyivät tämän päivän äänestykset. And we continue with our... Ja jatkamme esityslistalla. Pyytäisin niitä, jotka haluavat poistua poistumaan mahdollisimman hiljaisesti. please leave the room. Kollegat, pyytäisin lähtemään salista, jos ette halua osallistua keskusteluun, ja pyytäisin poistumaan hiljaisuuden vallitessa. Kiitos kaikille. Nyt siirrymme komission esittelyyn REFIT-arvioinnista, kuluttajamarkkinaoikeutta käsittelevä REFIT-arviointi. Tämä on osa tätä fitness-tarkistusta komission henkilöstön asiakirja työasiakirja. Puheenvuoron saa heti Francisco Reo, joka on kuluttaja asioista vastuussa Just pääosastolla. Hän esittelee tämän arvioinnin. Kiitos. please, if you need to talk. Kollegat, pyydän, että jos teillä on tarvetta puhua, niin puhukaa tämän salin ulkopuolella. Please, miss. Olkaa hyvä. Pavelika, teillä on puheenvuoro. Sabilla. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Koratsa Bilda, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään kertomassa teille tilanteesta. Komission jäsen Jourovan puolesta hän osallistuu neuvoston kokoukseen Luxemburgissa. Siellä käsitellään komission juuri julkaiseman arvioinnin tuloksia. 31. toukokuuta komissio hyväksyi raportin koskien fitness checkia Euroopan unionin kuluttajalainsäädännön tärkeimmissä asioissa ja samaan aikaan teki arvioinnin kuluttajaoikeusdirektiivin toiminnasta. Nämä raportit ovat hyvin laajan kuulemiskierroksen tulos kaikkia kansallisia viranomaisia ja sekä liike-elämän että kansalaisyhteiskunnan edustajia on kuultu. Vuonna 2016 meillä oli kuluttajahuippukokous, jossa edustajat Ford ja Gebhard olivat tässä valiokunnasta vahvasti jäsnä. Tuo keskustelu antoi paljon liikevoimaa, kun pohdimme kuluttajasuojan alan haasteita. Ensimmäinen arvioimme tässä refityössä on ollut myönteinen. Minä pyrin tämän selventämään viiden argumentin kautta. Aivan aluksi komission arviot vahvistavat sen, että Euroopan unionin olemassa olevat kuluttajansuojasäännöt vastaava tarkoitustaan. Niitä toimeenpannaan ja seurataan, ja ne puuttuvat niihin ongelmiin, joihin eurooppalaiset kuluttajat törmäävät nykyisin, esimerkiksi myöskin digitaalisen sisämarkkinan alalla. Esimerkiksi näitä ovat epäreilut kaupalliset menettelyt, erottelu myöskin verkkoja ei-verkkovälitteisen myynnön välillä ja palveluiden neutraalisuus liittyy näihin. Me olemme kuitenkin nähneet uusiakin ongelmia, sillä nykyinen säädöstö on vanhempi kuin e-commerce-palvelut. Tämä tulee selkeästi monissa asioissa esiin kuluttajan suojelun alalla verkostomme työssä, kuten esimerkiksi toimeenpano työssä sosiaalisen median osalta hiljattain koskien esimerkiksi Facebookia ja Twitteriä. Kaupalliset menettelyt, jotka pohjaavat olemassa oleviin sääntöihin, sopimusten kaupallisten menettelyjen direktiivissä ja kohtuuttomien kuluttajasopimusehtojen direktiivissä kuuluvat näihin. Huippukokouksessa hyväksyttiin Ähm, epäreiluja kaupallisia käytäntöjä koskevia sääntöjä ja keskittyy nimenomaisesti siihen, kuinka nämä säännöt voivat auttaa puuttumaan online-kaupassa ilmiin tulleisiin ongelmiin. Toisekseen tämä arviointi osoittaa, että eurooppalaisten kuluttajien luottamus on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Yhä useampi kuluttaja nykyisin on sitä mieltä, että että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja he voivat luottaen ostaa muistakin jäsenmaista verkkovälitteisesti hyödykkeitä. Myöskin eh, verkkokaupparajat ylittävästi on kasvanut. Luonnollisesti monet eri tekijät vaikuttavat tähän kehityskulkuun. Ensinnäkin kasvava internetin käyttö kuitenkin kuuleminen on osoittanut, että nämä myönteiset kehityskulut myöskin liittyvät olemassa olevaan eurooppalaisen kuluttajasuore lainsäädäntöön. Toisaalta havaitsimme, että enemmän voitaisiin vielä tehdä, jotta voitaisiin taata se, että toimijat noudattavat sääntöjä tarkemmin. Esimerkiksi tämä fitness check, joka yli 20 000 tapaus kattoi EU-maista ja I- Norjasta. Kohtasi yli 30 prosenttia kuluttajia, jotka olivat sitä mieltä, että olivat törmänneet epäreiluihin menettelyihin ainakin kerran viime aikoina. Tämän lisäksi, mitä tulee säätelyn takkoihin ja hyötyihin ja arvioon Euroopan unionin akiin, kohdalla havaitsemme selkeää hyötyä, jota koituu kuluttajamarkkinoille. Tämän lisäksi, mitä tulee johdonmukaisuuteen, eh, kaikkien Euroopan unionin sääntöjen ja aloitteiden kanssa tämä horisontaalinen eh, katsaus, eh, joka kuuluu fitness checkiin, toimii turvaverkkona, kun Kyseessä on Euroopan unionin sektorikohtainen lainsäädäntö. Kuitenkin kunnioitamme komission vuonna 2015 lausuntoa siitä, että etämyynnin täydellinen harmonisointi vaatii johdonmukaisia sääntöjä verkkokauppaan ja verkkovälitteisiin palveluihin ja hyödykkekauppaan. Nykyisen takuu- ja kuluttajasuojadirektiivin mukaisesti. Nämä direktiivit ovat yhä hyvin tarpeellisia. Kuluttajat yhä hyvin suuresti kiinnittävät huomiota oikeuksiinsa tehdessään päätöksiä. Ja Euroopan unionin kuluttajalainsäädännön toimeenpano tulee yhä tulevaisuudessakin vaatimaan toimia Euroopan unionin toimet tulee pohjata yhteiseen, yhtenäiseen Euroopan unionin kuluttajaoikeuspuitteistoon. Lopultakin Euroopan unionin lisäarvo Arvio osoittaa, että toimimalla johdonmukaisemmin läpi Euroopan unionin nämä direktiivit hyödyttävät koordinaatiotyössä, luovat lisää oikeusvarmuutta ja vakautta rajat ylittävälle kaupalle Euroopan unionissa. Direktiivit myöskin selkeästi kasvattavat kuluttajasuojan tasoa monissa jäsenmaissa. Arvoisat jäsenet, nyt tämän kaiken kaikkiaan myönteisen arvioinnin rinnalla arvio on tuonut esiin myöskin monia ongelmia, joihin tulee puuttua. Mitä tulee seuraaviin askelmiin, me pyrimme keskittymään kolmeen prioriteettiin. Ensinnäkin Step Up, toimeenpano, toisekseen kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen ja kolmannekseen tähdennetty lainsäädännön muokkaus niin, että voisimme kaiken kaikkiaan arvioida nykysääntöjen tehokkuutta. Mitä tulee toimeenpanon vahvistamiseen, me olemme tehneet CPC-kuluttajasuoja lainsäädännön arvion ja pyrimme puuttumaan Euroopan unionin laajuisiin ongelmiin. Komissio tulee tekemään töitä, jotta voisi yhä toimeenpanoa parantaa, koska fitness checkin tulokset osoittavat, että erityisesti eräät direktiivin toimeenpanot eivät ole toteutuneet. Nämä ovat olleet mukana vuoden 2013 huomioissa. From the 2014 Joukkokannetta koskien. Kaiken kaikkiaan vaikutus avainoikeuksien liittyen kuluttajien tietoisuudessa on ollut myöntyinen mukaan lukien verkkovälinteiset hankinnat. Euroopan parlamentin pyynnöstä komissio on myöskin käynnistänyt pilottihankkeen, jotta voisi rakentaa kapasiteettia kansallisella tasolla, kouluttaa PK-yrityksiä liittyen Euroopan unionin kuluttajasuojalainsäädäntöön. Meidän tarkoituksenamme on taata se, että tulevina vuosina Euroopan oikeudellinen strategia edistyisi ja että oikeudellisen alan toimijat täysin ottaisivat huomioon Euroopan unionin kuluttajasuoja-oikeuden. Viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, me uskomme, että olisi tarpeen niitä kohdennettuja tavoitteita ottaa mukaan. Arviointi osoitti, että tiettyjä kohdennettuja tarkistuksia pitäisi lainsäädäntöön tehdä, että voisimme tehostaa olemassa olevien sääntöjen tehokkuutta. Me tarvitsemme sanktioita, kun Euroopan unionin kuluttajasuojalainsäädäntöä loukataan, jotta voisimme taata järjestelmän toimivuuden. Toiseksi me tulemme arvioimaan, ovatko epäreilujen kaupallisten menettelyiden uhrit tilanteessa, jossa heillä pitäisi olla Euroopan unionin laajuuden oikeussuojakeino oikeus. Mahdollisesti unionin laajuisissa rikkomuksissa. Kansalaiset eivät kaikissa jäsenmaissa tällä hetkellä ole samassa oikeudellisessa tilanteessa hakiessaan korvausta kärsimälleen vahingolle. Me pyrimme myöskin arvioimaan lopulta, tarvitaanko muutoksia, jotta voisimme online-markkinoiden varainsiirtoja valvoa. Esimerkiksi kuluttajien pitäisi aina voida tietää, kenen kanssa sopimuksen todellisuudessa solmivat ja kuinka tämä vaikuttaa heidän oikeuksiinsa. Tämä vaikuttaa erittäin erityisen tärkeältä nykyisessä talouden tilanteessa. Me haluamme tukea kasvavien liiketoimintamallien mahdollisuuksia, mutta tätä ei voi tehdä kuluttajien kustannuksella tai muutoin heidän luottamuksensa kärsii olen myöskin sitä mieltä, että kun digitaalisen sisällön direktiivistä neuvotellaan, meidän täytyy varmistaa myöskin se, että kuluttajaoikeusdirektiivi täysin koskee kaikkia verkkovälitteisiä palveluita, joita annetaan ilman maksuja, kuten esimerkiksi e-learning, oppimispalveluita tai pilvilaskentapalveluita. Kun tarkastelemme markkinoita, emme näe mitään perusteltua syytä sille, miksi kuluttajat, jotka näitä palveluita käyttävät, eivät saisi samaa tietoa saman ne, ja samaan 14 vuorokauden oikeutta sopimuksen purkuun kuin maksullisia sopimuksia käyttävät kuluttajat. Me tulemme erityisesti arvioimaan myöskin tarvetta mm, puuttua kahden onnistuneeseen työhön, erityisesti kuluttajakaupassa. Kuluttajaoikeusdirektiivi tarjoaa EUCPn osalta lisätietoa. Tämä nykyisin tietojen perusteella vaikuttaa olemaan kuluttajille vähemmän tärkeä seikka. Lopultakin kun tarkastamme kuluttajakaupan alaa, me tulemme tekemään yhteistyötä läheisesti puheenjohtaja Ansifin, komission jäsen Vienkovskajan kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että fitness checkin tulokset heijastuvat täysin komission tulevaan työhön. Kuten viime toukokuussa todettiin, digitaalisten sisämarkkinoiden arvioiden yhteydessä. Hyvät jäsenet ja hyvä puheenjohtaja Koratsa Bilte, minulle oli suuri is, ilo esitellä tämä ensimmäinen Fitness Checkisen tulokset. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Fonseca tästä kattavasta kattauksesta siihen, onko kuluttajalainsäädäntömme toimivaa. Puhumme kuuden direktiivin paketista ja kuluttajaoikeuksien direktiivi. Epäreilut kilpailumenettelyt, hinnat, takuut, harhaan johtava vertaileva mainonta ja rikkomukset. Eli on tärkeää, että helpotamme tätä työtä, jotta kansalaiset voivat paremmin ymmärtää tämän koko asian. Voimme keskustella, mutta tämän Refitin osalta meillä niin kutsutut seuraajat, poliittiset ryhmät ovat valmiita nimeämään nämä henkilöt. Puhutteko ryhmän nimissä? Ivan Stefanek on ensimmäinen puhuja. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiitellä komissiota tästä tehdystä työstä tällä hyvin tärkeällä saralla. Ymmärrän, että Tämä liittyy innovatiivisiin prosesseihin, koska meidän on otettava yhä enemmän online-palveluita mukaan. Jos puhutaan reiluista kaupan käytänteistä, on pidettävä mielessä, että kyse ei ainoastaan kuluttajista, vaan siitä, että PK-yrittäjillä pitää olla toimintatilaa tällä alalla. Tulevaisuutta ajatellen, jos puhutaan reilusta kaupan periaatteista, niin tämä sama laatu saman merkin osalta on yhä arkaluontoisempi kysymys EUn markkinoilla. Meillä pitäisi noudattaa samoja periaatteita kaikkialla sisämarkkinoilla. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Stefan Neck nyt ryhmän nimissä. Evelyn Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Euroopan komissiolle tästä todella hyvin hyödyllisestä työstä. Odotan, kunnes ehditte saada luurit päähänne. No niin, uudestaan. Kiitos tästä meille kovin hyödyllisestä työstä. On hyvä, että saadaan tällainen katsaus siihen, mitä lainsäädäntöä meillä on, mitä lainsäädännöstä löytyy, mitä mahdollisesti on liikaa. Tehän juuri puhuitte yksinkertaistamisesta, mutta pitäisi pohtia myös sitä, mikä meiltä puuttuu se kuuluu tällaisen keskusteluun myös, koska todellakin on niin, että kansalaiset Euroopan unionissa juuri kuluttajasuojan kautta tuntevat EUn lisäarvoa, voivat näin kokea, mitä lisäarvoa Euroopan unionista saadaan, ja siksi tämä on niin tärkeä kysymys. Sanoit, että horisontaalinen lähestymistapa on oikein tärkeä. Olette mielestäni aivan oikeassa. Siksi kun näin sanotte, on aika yllättävää, että esitetään komissiosta sellaisia ehdotuksia, joissa puhutaan ainoastaan netikaupasta tuotteiden osalta. Euroopan unionissa halutaan huolehtia sitä, että online- ja offline-kauppa säädellään yhdessä, koska ihan voidaan ajatella, että laite tai palvelu, joka ostetaan muualta kuin verkosta, noudattaisi toisenlaista sääntöä kuin jos ostetaan verkosta. Eivät kuluttajat tällaista voisi ymmärtää. Eivätkä voisi ymmärtää sitä, onko eroja liittyen siihen, onko kauppa tehty rajat ylittävästi vaiko ei. Siksi todella meidän pitäisi kulkea sitä tietää, että yhtenäistettäisiin lainsäädäntöä yhä enemmän, kuitenkin ilman, että – käy niin, että sellaiset oikeudet, joita kuluttajilla on oman maan perinteiden mukaan, eivät ole sellaisia, joista voidaan luopua, koska tämä on sellaista totuttua oikeutta, jonka kansalaiset tuntevat omaksi oikeudekseen, omaksi lainsäädännökseen. Ja tähän liittyy vaikeuksia totta kai tällä saralla. Minua kiinnostaisi myös, onko niin, että kun katsotte refit mielessä sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta, onko sellaista lainsäädäntöä, jota ei vielä ole, mutta josta keskustellaan yhä uudestaan eu Te puhuitte oikeuden täytäntöönpanosta myös. Ja me olemme nähneet sen, miten erilaista oikeutta voi eri jäsenvaltiossa olla. Esimerkiksi Volkswagen-skandaali nyt vain. Belgialaiset kansalaiset omaavat eri oikeuksia kuin oman maani kansalaiset, koska meillä ei joukkokanteita ole. Eli maailmassa, jossa sisämarkkinat ovat keskeisemmässä asemassa, meidän pitäisi pohtia sitä, miten meidän pitäisi tässä kysymyksessä toimia niin, että kansalaisilla ei ole mahdollista vain yhdessä maassa, vaan rajat ylittävästi myös tehdä joukkokanteita. Tämä tarkoittaisi valtavaa yksinkertaistamista myös oikeuslaitoksen osalta. Jos esimerkiksi joukkokanteita voitaisiin toteuttaa tällä tavalla, tämä on yksi esimerkki asioista, jotka ovat esillä. Jos tämä oikeus olisi anteeksi, Euroopan laajuisesti eikä ainoastaan yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja näin siitä voisivat kaikki hyötyä. Tämä on yksi kysymys, joka pitäisi ottaa harkintaan. Toinen kysymys liittyy kestävyyteen. Tuotteiden kestävyyteen elinikään. keskusteluissa on aina esillä se, onko tuotteisiin sisäänrakennettu jo tietty käyttöikä. Onko tämä olemassa vai ei, tätä keskustelua käydään jatkuvasti, mutta ehkä olisi järkevää pohtia sitä, eikö luovassa uudessa maailmassa verkossamme. Pitäisi myöskin katsoa vähän luovemmin takuukysymyksiä ja sitä, miten voitaisiin ottaa mukaan myös tuotteiden odotettu elinikä. Koska, no katson kollegoiden suuntaan, jos on vaikka partakone, niin en välttämättä odota samanlaista elinikää kuin jos ostaa pesukoneen tai tiskikoneen – ja jos molempien laitteiden osalta on samat säännöt, niin se on kyllä hankalaa ja vähän omituistakin. Ja siksi parlamentti on antanut tehtäväksi tutkimuksen, jonka tuloksia odottelemme syyskuulle. Sitä eikö tuottaja takuu voitaisiin ottaa tässä esiin. Tällaisia ajatuksia ehkä voitaisiin ajatella tähän refittyöhön mukaan innovatiivisia, luovia ratkaisuja, jotka ovat eduksi kuluttajille kansalaisille. Mutta näin myös tuettaisiin, sanoisinko, hyviä laitteiden valmistajia. Tästä olisi etua siis sekä kuluttajille, kansalaisille että yrityksillemme. Tämän tyyppiset kysymykset minua kiinnostaa. Olisi mielenkiintoista kuulla. Oletteko pohtineet REFIT-hankkeessa näitä kysymyksiä, miten pitkälle tässä työssä on päästy. Kiitos. Kiitos oikein paljon Evelyn. Nyt ryhmän nimissä Lita Sarantsovaa. like... Kiitos. Minäkin haluan kiittää komissiota tehdystä työstä. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja olen yhtä mieltä johtopäätöksistänne, että on tarvetta panna todella voimakkaasti toimeen nykyistä lainsäädäntöä ja tämän saa tuen meidän poliittisesta ryhmältämme. Mutta kuten Evelin juuri totesi, on tapauksia, joissa täytyy katsoa, onko tämä mm, toteutettavissa olevaa, että voimme harjoittaa toimintaa vain olemassa lainsäädännön puitteissa, mitä tulee esimerkiksi kulutujen korvauksiin markkinoiden epäonnistumisissa, miksi Volkswagenin tapaus tässä jo mainittiin. Ja mietinkin, Näettekö, että näitä asioita voidaan käsitellä nykyisen lainsäädännön puitteissa? Te näytette myöskin tekemään johtopäätöksen, että parlamentti oli oikeassaan pyrkiessään laajentamaan äh, ehdotusten vaikutusalaa, joka koskee sekä online-myyntiä että myyntiä muuten – ja sanoitte, että tukisitte parlamentin neuvostoa keskusteluissa. Menisittekö hiukan enemmän yksityiskohtiin, missä, missä näette tien eteenpäin, sillä niin kuin tiedätte, neuvottelut ovat aika mutkikkaat tällä hetkellä. Tämä minulta. Is Julia Reda talking for the... Puhukaa Julia Reda vihreiden nimissä. On behalf of our... Kyllä puhun edustaja Scholtesin puolesta. Hän ei päässyt valitettavasti paikalle tänään, mutta hän haluaisi minun välittävän teille Refitiin liittyviä kysymyksiä komissiolle. Ensinnäkin ehm, yritykset ehm, tai kansalaisjärjestöt tai muut sidosryhmät, kun he ovat tehneet ehdotuksia Euroopan unionin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi, mikä oli vastausprosentti tähän kysymykseen ja kuinka komissio on ollut yhteyksissä näihin vastaajiin, jotta voi taata, että sillä on tasapuolinen kanta kaikista näkökohdista. Ja toiseksi sen Refit-foorumiin liittyen, oletteko sitä mieltä, että tämä on helppokäyttöinen ensinnäkin, ja onko palautetta saatu käyttäjiltä Refit-foorumiin liittyen? Ja lopulta, kuinka te olette valinneet, osallistuneet sidosryhmät ja fitness check raporttiin liittyen. Te puhuitte kolmasta jatkotoimesta. Kolmas keskittyy lainsäädännön yksinkertaistamiseen. Tämä on perusteltu ja teidän arvionne vaikuttaa totiaan että Euroopan unionin säätely mm, puitteistossa ei ole kovinkaan paljon tarvetta tehdä yksinkertaistamista. Ja tässä tilanteessa oletteko sitä mieltä, että olisi parempi tehdä kuluttajasuojelun alalla Euroopan unionissa uusia aloitteita? Paljon kiitoksia. Me tulemme seuraamaan teidän vastauksenne. Kiitoksia. Kiitos paljon Julia. Kysyn, onko kollegoilla puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin annan puheenvuoron edelleen edustaja Fonsekalle. Voitte näin vastata kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Kiitos. I'll try, I'll try, Mrs. Yritän. Aluksi kovasti kiitoksia kommenteista koska tämä vahvistaa meitä vakaumuksessamme, että olemme realistisemman ja tasapainoisemman lähestymistavan linjalla, mutta minulla ei ole kaikkia vastauksia kuitenkaan teille, kuten hyvin tiedätte juuri nyt tällä hetkellä. Meillä on tämä paremman säätelyn menettely ja tämän, teemme nyt vaikutusarvion tämän tarkistuksen pohjalta ja siinä keskustellaan sitä kaikista teidän ehdotuksistanne ja ajatuksemme on saada tämä menettely päätökseen ennen vuoden loppua. Meidän tarkoituksemme on pyrkiä esittämään konkreettisia esityksiä vuoden lopulla tai viimeistään vuoden 2018 ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Sanon siis jo ennakoivasti, että monet kysymykset, Rova Gebhardt, tullaan käsittelemään tuossa vaikutusarvioinnissa, eikä minulla nyt ole mitään ratkaisua koska me odotamme tällaista tasapainoista analyyttistä menettelyä. Mutta kysymyksiin sitten. Kysymys, joka koskee, joka teki herra Evans. Herra Evans, komissio on hyvin tietoinen markkinointikäytäntöongelmasta, markki, mer, samojen merkkien eroista Euroopan mark, eri markkinoilla Euroopassa. Komissio on ottanut tämän haasteen vastaan, johon Euroopan neuvosto puuttui maaliskuussa ja käymme intensiivistä keskustelua – mahdollisista eurooppalaisista asioihin puuttumisista, mahdollisista eh, kesäkuussa korkean tason eh, ryhmässä ja raportoimisessa sekä teille että Eurooppa-neuvostolle asiasta. Tässä, tätä keskustelua voi nähdä monelta eri kannalta ja pyrin vakuuttamaan teidät ja pyrin selittämään, miten me etenemme. Luonnollisesti on kysymys, joka liittyy Äh, aineisten laatuun, mahdollisiin terveysnäkökantoihin ja myöskin kysymys, joka liittyy siihen, liittyy asioihin, jotka liittyvät enemmän äh, grow pääosaston äh, kollegoihin ja sitten myöskin tietysti harhaanjohtavat käytännöt. Me arvioimme tällaisella kaiken kattavalla lähestymistavalla tätä asiaa. Komissiossa on tiettyjä maita, jotka ovat erityisesti huolenaiheena on tällainen Try to do our work. CBC-menettely käynnissä, joka äh, on kuluttajan suojan yhteistä verkosta verkostoa koskeva äh, hanke siis, ja tässä ilmais, on myöskin komission jäsen Jourovan esittämä äh, näkemys aikomu, ai, tai aikomusasiasta, joka on ilmastu siis tässä talossa. Rova Gebhardt minä vastaisin myös, että kyllä, me yritämme olemaan varmoja, että online ja offline menettelyt ovat yhteen sopivat, mutta myöskin eh, niistä, niissä on samat takuut. Luonnollisesti paran tähän hetken kuluttua. Tiedämme, että neuvottelut neuvoston parlamentin välillä ovat menossa näiden kahden ehdotuksen osalta, mutta meidän arviomme on se, että kuluttajadirektiivit ja ovat riittävän väliä niin, että ne mahdollistavat sen, että voidaan saada aikaan yhteensopiva, tasavertainen äh, menettelytapa kaikkien kannalta. Tulemme näkemään, Kysymyksenne eroista, mikä on tämä todella olennainen kysymys, on täysin yhtä mieltä kanssanne, mikä on tasapaino vahvistetun harmonisoinnin ja eri perinteiden tai standardien kunnioittamisen välillä. Harmonisoinnin ei tarvitse merkitä sitä, että vähennetään tiettyjä kansallisia standardeja. Tämä on avainkysymys. Ja meille ensimmäinen perustavanlaatuinen askel tulee olemaan, miten määritellään äh, tämä kuluttajan sojan yhteistoiminnan verkoston säädös. Esittelee hän ole täällä paikalla, hän oli täällä muutama minuutti sitten vielä, mutta me pyrimme saamaan aikaan kompromissin neuvoston ja parlamentin kesken ja kiittää parlamenttia myöskin tässä yhteydessä avusta, jotta voimme varmistaa komissiolle tärkeimmän roolin toimien käynnistämisessä ja myös selkeämmän korvausjärjestelmän kuluttajille kunnioittain kansallisia perinteitä ja myöskin vahvistaen kuluttajajärjestöjen roolin tässä yhteydessä. Tämä on asia, jonka esitti vihreän ryhmän edustaja. Tätä kautta voidaan ottaa huomioon kaikki herkät kysymykset. Tämä tulee näihin yhteisiin toimiin ja koordinointiin, jotta tekevät Volkswagenin osalta eri viranomaiset, me pyrimme saman aikaan ratkaisuja kuluttajille Euroopassa. Tietysti korvauksien osalta täytyy odottaa lopullisia päätöksiä. Arvioita tehdään nyt suosituksista. Ja me teimme siis ehdotuksen. Minä tiedän, mikä teidän kantanne on. Ja myöskin mitä tulee tähän harmonisointiin eh, online ja offline toimien osalta harjoitamme läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa tässä asiassa. Uskoakseni niin, tuotteiden eh, kesto, ikä, ehkä on parempi annan puhujasanan puheenvuoron rouva Nafredille, joka tästä äh, tietää äh, enemmän äh, teidän luvanne Rova Korathau, Minä annan nyt puheenvuoron Rova Manfredille tästä asiasta. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Gebhardt, tämä on meidän sydäntä lähellä oleva asia. Ehkä näitte, että että toimivuustarkastuksen päätelmissä pohdittiin sitä, miten voitaisiin tukea niitä aloitteita, joita on kiertotalouden laajemmissa puitteissa komissiolla. Kun puhumme direktiivistä, joka koskee epätervettä kauppatapaa, siellä puhutaan paljon harhaanjohtavista väittämistä. Tämä on kasvava trendi, että ihmiset ovat vihreämpiä sydämeltään. Tätä meidän pitäisi työstää. Mutta näin altistutaan myös huijauksille, koska tietyt kauppiaat haluavat esittää väittämiä siitä, että heidän tuotteensa vaikuttavat vähemmän kielteisesti ympäristöön, vaikka ei ole kunnollisia perusteita näille väittämille. Oli hienoa huomata, että kuluttajasuojaviranomaisemme toimivat nyt hiukan aktiivisemmin tämän tyyppisissä kysymyksissä. Jotkut näistä viranomaisista tekevät hyviä päätöksiä, joiden kautta voidaan estää tällainen toiminta, mutta paljon lisää pitää tehdä. Me uskomme, että jos parlamentti tukisi meidän ajatustamme, että annettaisiin epäterveen kauppattavan uhreille, yksittäisille uhreille oikaisukeinoja, niin tämäkin tukisi kiertotalouden tavoitteita. Koska liian usein kuluttajat löytävät itsensä tilanteesta, että heillä on tuote, jos lopulta ei ole näitä piirteitä, jotka ovat ympäristöystävällisiä ikään kuin. Joten kuluttajilla on tietysti tietyt oikeudet direktiivin puitteissa, mutta olisi hienoa, jos olisi suoraan jotain oikeuksia, että ehkä voitaisiin jopa vaatia korvauksia eri tapauksissa tuotteen valmistajalta, joka on esitetty aivan väärässä valossa. Tämä olisi tärkeä käsin kosketeltava tulos tällä saralla. Tiedostamme sen, että keskusteluja käydään tällä hetkellä. Direktiivi on keskustelun kohteena, kun pohditaan tavaroiden online-kauppaa. Siellä ehdotuksessa on varmasti vähän sijaa sillä, että pohditaan, pitääkö lisää tehdä. Ympäristöpääosaston kollegoiden kanssa käymme läheistä yhteistyötä. Siellä pyritään selkeästi antamaan kuluttajille käsitys siitä, mikä voi olla oletettu sidottu tietyn tuotteen elinikä. Pyrimme löytämään ratkaisun, joka voisi ajaa kuluttajia vankasti hakemaan kestävämpiä ratkaisuja. Kiitokset Fonseca ja Manfredi näistä loistavista selostuksista. Presentation of the results. Tässä siis esiteltiin ensimmäiset tulokset liittyen kuluttajalainsäädännön toimii myös tarkastukseen. Sisämarkkinat kiinnostavat meitä täällä, mutta olemme vastuussa myös kuluttajasuojasta ja haluamme todella saada eurooppalaista harmonisoitua kuluttajalainsäädäntöä, joka on helposti ymmärrettävissä ja noudatettavissa. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan lausuntoja, joka koskee kolmasien maiden tavaroiden ja palveluiden pääsyä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palveluiden kolmasien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevien neuvotteluiden tulevat menettelyt. Tämä on meidän lausuntomme Intavaliokuntaan. Lisäksi DEVE-valiokunnalta on lausunto valmistelija Ivan Stefanek EPP-ryhmästä. Aloitetaan keskustelu. Olkaa hyvä. Thanks a lot, dear Madam Chair. Paljon kiitoksia hyvän puheenjohtaja, hyvät kollegat. Äh, haluaisin kertoa, että Euroopan komission ensimmäisen ehdotuksen äh, taksiasetukseksi vuoden 2012 maaliskuussa hyväksynyt. Tarkoituksena on niin kutsuttu kansainvälinen hankintaväline luoda. Tarkoitus on kasvattaa Euroopan unionin painoa kansainvälisissä neuvotteluissa. Tarkoitus on saada lisää markkinoille mahdollisuuksia Euroopan taloudellisille toimijoille, jotka toimivat kolmasissa maissa julkisten hankintojen markkinoilla. Euroopan parlamentti on hyväksynyt jo tähän ehdotuksen tarkistuksia vuoden 2014 täysistunnossa tammikuussa ja tämä asia lähetettiin vastuu valiokunnille lisäpohdintaa varten takaisin. Kuitenkin neuvosto jakaantui asiassa. Meillä oli lähestulkoon yhtä paljon jäsenmaita, jotka olivat kriittisiä ehdotuksen suhteen tai jotka yleisesti ottaen tukivat ajatusta. Neuvosto ei vieläkään aktiivisesti hoida asiaa ja siksi Euroopan parlamentti ei ole aloittanut trilogineuvotteluja sen kanssa. Neuvoston tilanteen vuoksi komissio on esittänyt 29. tammikuuta 2016 muokatun ehdotuksen. Minä päätin seurata sitä työtä, jota valiokunnassa on jo tehty, ja otin huomioon tarkistukset, joita oli jo esitetty. Siksi meillä on tässä mietintöluonnoksessa mukana IMKON hyväksymiä äh, tarkistuksia 17. lokakuuta 2013 kokouksesta. Nämä koskevat komi- myöskin komission äh, muokattua ehdotusta ja IMKON toimivallan ala ovat Otimme myöskin IMKON vuoden 2016 ehdotukset mukaan työhön. Paljon kiitoksia. Yes. Kiitos oikein paljon Ivan niin Stefani Nikola Dante. Kiitoksia puheenjohtaja Mariana Grappin ei päässyt tänä aamuna tänne paikalle, joten hän pyysi minua välittämään viestinsä teille koskien hänen ajatuksiaan. Hän kiittää työstä, jota mietinnön parissa on tehty ja toteaa, että Euroopan unionin pääsy kolmansille maiden julkisten hankintojen markkinoille pitäisi olla paremmin säännelty. Meidän pitää välttää se, että eurooppalaiset toimijat kohtavat epäreilua kilpailua. Tästä yhteydessä komission ehdotus vuoden 2012 asetus uudistaa tällä alalla on tärkeää. Yksi Euroopan unionin tarkoitus on tukea kehittyvien maiden taloutta ja niiden integraatiota globaaliin arvoketjuun. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa eurooppalaiselle pk-yritykselle negatiivisia seuraamuksia. Meidän pitäisi pyrkiä toimimaan sellaisella tavalla, että kolmannet maat, jotka osallistuvat menettelyihin Euroopan unionin hankintamarkkinoille, kunnioittavat Euroopan unionin normeja ja pyrkivät tukemaan kestävää kehitystä myöskin sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kuluttajan suojelullisia vaatimuksia eh, ja työmarkkinoiden kysymyksiä, kuten esimerkiksi vammaisien mukaan ottaen, ottoa, eh, kuten eri lainsäädännössä on eritelty, olisi mahdollisuus pohtia mahdollisuutta, että että jos kolmas maa ottaa käyttöön menettelyjä, jotka ovat arviolta epäreiluja, komissio voisi näissä tapauksissa päättää jäädyttää tai lopettaa työn tämän kolmannen maan kanssa. Marika Mieli lähettää terveisensä kiittää hyvästä työstä. Kiitos. Antsova. Kiitos Alden nimissä Liitta Sarantsova. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Ivania lausunnosta, mutta minä täytyy sanoa, että minun käsitykseni, mitä tulee tähän uuteen esitykseen, ei ole muuttunut siitä, mikä näkemykseni oli edellisestä esityksestä. Olen henkilö, joka on koko urani tehnyt kauppapolitiikan alueella. Minusta tämä perustelut ja seuraukset, jotka sillä ovat, ovat tämän hyväksi vain kielteisiä ja EUn ja EUn yritysten kannalta odotetun vastaisia. Se, että suljetaan ovia, johtaa vain siihen, että ovia suljetaan enemmän. Protektionismi jo lisäävään protektionismia eikä vähennä sitä. Kauppakumppanimme tulevat kostamaan meille, jos me hyväksymme tämän, vai jos me suljemme markkinamme, vain uhkaammekin sillä, niin se on pelkkä uhka. Uhkailu kauppaneuvotteluissa on vain, ovat vain yhtä tehokkaita kuin meidän halukuntamme noudattaa näitä uhkauksia. Jos me haluamme sulkea markkinamme joltakulta maalta, joka ei halua soveltaa vastavuoroisuutta julkisissa hankinnoissa, me tiedämme, mitä se merkitsee todellisuudessa. Se merkitsee sitä, että meidän markkinamme suljettaisiin kaikilta amerikkalaisilta ja monilta muilta mailta en näe, miten tämä parantaisi meidän asemaamme Eh, saada parempia kauppasopimuksia näiden maiden kanssa. Se voisi merkitä sitä, että olisi enemmän eh, kotimaisia yrityksiä hakemassa, osallistumassa julkisiin hankintoihin, mutta tämä voisi johtaa kustannuksien nousuun kuitenkin paikallisille ja alueellisille viranomaisille ja merkitsee myös sitä, että eh, nykyaikaisemman teknologian saatavuus heikkenisi. Ja tämä olisi tietysti hallinnollinen paine ja niin jos pyrittäisiin soveltamaan tätä mitä tulee tähän äh, näihin kostotoimiin muilta, muiden valtioiden taholta, kuten edelliset kauppasuhteet ovat osoittaneet, tämä ei kovinkaan hyvää. Tämä voi johtaa markkinoiden sulkemiseen julkista hankinnoilta. Eurooppalaiset yritykset ovat osa maailmanlaajuista arvoketjua. Tämä ei ole se kovinkaan viisasta. Ja haluaisin sanoa, että tulen tekemään tarkistuksia, jossa hylätään tämä esitys. Toivon, että Ivan ei ota tätä henkilökohtaisesti, koska pidän hänen työtään arvossa mutta tässä tapauksessa minulla on hiukan eri näkemys. Kiitos oikein paljon. Puhuuko Julia Reda vihreiden nimissä? Kyllä. Puhun esittelijä Pascal Duranin nimissä. Hän toivoi, että lukisin hänen kantansa. Meidän ryhmämme vastusti alkuperäistä komission ehdotusta vuodelta 2013. Tarkoituksena oli, että pakotetaan auttamaan avaamaan hankinnat, eikä niinkään puututtu epäreilun kilpailun EUn sisällä. Huomioimme komission uudistetun ehdotuksen. Haluamme keskittyä seuraaviin tavoitteisiin. Ensinnäkin on puolustettava EU-hankintadirektiivin myönteisiä seikkoja, erityisesti kun ajatellaan kestävyyskriteerin edistämistä kaikissa hankintasopimuksissa. Sosiaaliset ympäristö- ja eettiset hankinnat ovat välttämättömiä kaikille on sitten EUn alalla tai muualla. Sitten vastavuoroisuusväline hankintojen osalta on saatava myös tukemaan kestävyyskriteeriä, myös kun viranomaiset ovat EUn ulkopuolella. Lisäksi on huolehdittava paikallisten oikeudenmukaisista mahdollisuuksista osallistua tarjouskilpailuihin pk-yrityksille erityisesti, jotka voivat myönteisesti vaikuttaa kestävämpään hankintaan EUn ja VTOn hankintasääntöjen mukaan. Ryhmä arvioi tällä hetkellä uutta ehdotusta näiden huolenaiheiden valossa ja haluamme olla mukana työstämässä myönteisessä hengessä tätä valiokuntamme ehdotusta. Kiitos. Kiitos Julia. Nyt kollegat. Madam Seinfeld. Dziękuję, mm, pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia. Obawiam się, że rozmawiamy na... Valitettavasti pelkeämpää, että me puhumme tässä erittäin vaikeasta asiasta. Ymmärrän kyllä ajatuksen, joka piilee tässä tekstissä, jota käsittelemme. Ymmärrän tekstin ajatuksen. Ja erittäin hyvin myöskin näen, minkälaisia ongelmia on Ivanin esittelijämme edessä. Ja ymmärrän myöskin motivaation näiden tiettyjen melkoisen kovien sanamuotojen taustalla. Tässä on melko tiukkoja ehdotuksia Euroopan unionille, mutta minua hämmentää Titan mielipide Täytyy ottaa huomioon, että nyt Euroopan unionissa on hyvin vaikeat ajat, kuten koko maailmassa. Protektionismi on valloillaan. Se on valloillaan avoimuuden sijasta. Ne liikkeet, jotka valtaavat alaa maailmassa, ovat niitä, jotka vaativat eristäytymistä, irrottautumista muista ja rajojen sulkemista – ja kaiken omaisuuden säilyttämistä itsellä. Tällaisessa kontekstissa eurooppalaiset ja vielä enemmän muut kolmannet maat ryhtyvät toimiin, jotta voisivat tukea omia yrityksiään, omaa talouttaan. Ja tämä tapahtuu muiden kustannuksella vielä. Nykyisinkin meillä on ehdotuksia, jotka koskevat yhtenäismarkkinoita – ja kohdistuvat muodollisesti yksityisen sektoriin, jotka ovat tällaisen tendenssin mukaisia. Tämä osoittaa sen, että yhtenäismarkkinoilla ratkaisuja ehdotetaan ovat melkoisen protektionisteja. Esimerkiksi jos ajattelemme liikennesektoria tai lähetettyjen työntekijöiden tilannetta, uskoakseni tämä sektori on nyt 180 asteen käännöksen edessä yhtenäismarkkinoiden vuoksi. Miksi tässä yhteydessä puhun yhtenäismarkkinoista? Siksi, että jos me haluamme uskotella, että me voimme ryhtyä tiukkoihin toimiin vain jollakin sektorilla, niin tämä on virhe. Jos ryhdymme protektionistisiin toimiin, jotka tähtäävät äh, vain tiettyihin jäsen maissa toimiviin yksityisiin yrityksiin. Meillä tulee olemaan muita toimijoita, jotka tarttuvat näihin samoin mahdollisuuksiin. Tällä hetkellä julkiset markkinat ovat tilanteessa, jossa yritykset ovat rintarinnan kolmansien maiden yritysten rinnalla. Mutta jos me emme pysty tällaista samanlaista tasapuolisuutta takaamaan yhtenäismarkkinoilla, sisämarkkinoilla, me, näillä markkinoilla, jotka ovat Euroopan unionin peruskivi ja sen olemassa ehto. Ellei me pysty tätä toteuttamaan edes kotona, kuinka voisimme tällaista pyytää kolmansilta mailta? Neuvottelut, keskustelut ja yhteiset kannat ovat aina tehokkaampia kuin kiristys- tai rankaisutoimet siksi, että tällaiset äh, toimet äh, kolmansia maita vastaan, erityisesti sellaisia maita, jotka ovat hyvin kaukana tasapainosta ja tasa-arvoisuudesta maailmanmarkkinoilla. Jos näin tapahtuu, nämä maat äh, loittunevat meistä entuudestaan niin ne ovat osoittaneet kuitenkin, että jopa hyvin vaikeassa työ- ja yhteistyötilanteessa, erityisesti tietyillä markkinoilla Aasiassa tai Afrikassa, ne pystyvät voittamaan markkinoita, julkisia hankintamarkkinoita ja toimimaan tehokkaasti. En usko, että olisi harkittua tätä sotaa nostaa poliittiselle tasolle. Nythän se tapahtuu vain taloudellisella tasolla. Kiitos ja sitten valmistelija loppupuheenvuoro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiittäisin kaikkia kollegoita kommenteista ja kannoista. Ymmärrän tuon argumentin siitä, että periaatteessa ei toimi niin hyvin, jos ajatellaan sisämarkkinoita ja protektionistisia toimia, mutta perusajatukseni sille, että tulisi tässä mennä eteenpäin, on se, että meidän on otettava huomioon myös globaalit trendit. Meidän on niitä ennakoitava. Ja siksi meidän tulisi vakavasti pohtia tällaisia välineitä erityisesti ajatellen kansainvälisiä kauppaneuvotteluita tulevaisuudessa. Siksi odotan todella mielenkiinnolla meidän jatkokeskusteluitamme. Kiitos. Kiitos esittelijälle, kun meillä on Trade osaston, osaston johtaja. Antaisin teille lyhyesti puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos itse asiassa olen Grow-pääosastolla yksiköpäällikkönä, mutta me harjoitamme yhteistyötä kuitenkin kaupan pääosaston kollegojen kanssa. Niin, olemme hyvin kiitollisia tästä ensimmäisestä ajatusta vaihdosta parlamentin kanssa tästä muutetusta komission ehdotuksesta, joka hyväksyttiin tammikuussa 2016. Todellakin tilanne globaalilla markkinoilla on muuttunut, muuttunut sitten alkuperäisen esityksen vuonna 2012, mutta myös tämän esityksen hyväksymisen jälkeen. EUlla on julkisten hankinnoiden markkinat, jotka automaattisesti ovat avoimet kolmansien maiden tarjoajille, kolmansien maiden tavaroille ja palveluille. Päinvastoin tärkeimmät kauppakumppanimme USA, Japani, Kiina, Intia, Turkki, Brasilia, kaikki soveltavat tällaisia suositumusohjelmia ja muita syrjiviä rajoituksia. Komissio katsoo, että meidän ei tulisi sallia sitä, että kauppakumppanimme jatkuvasti syrjivät eurooppalaisia yrityksiä, kun meidän omat markkinamme ovat avoimet ulkomaiselle kilpailulle. Tässä syystä olemme vakuuttuneita siitä, että on tarvetta välineille, joilla vahvistetaan EUn vipuvaikutusta kansainvälisissä neuvotteluissa. Olemme olleet jo jonkin aikaa olleet mukana kahdenvälisissä neuvotteluissa kauppasopimuksista, mutta myöskin monenkeskisistä monenkeskisissä neuvotteluissa e on äh, puitteissa Genevessä ja näissä neuvotteluissa on selkeästi käynyt ilmi, että EUta puuttuu tiettyä vipuvoimaa kansainvälisissä neuvotteluissa, jotta saadaan lisää markkinoiden avautumista. Muutettu komission ehdotus on ottanut huomioon huomattavan määrän tarkistuksia Euroopan parlamentista, jotka hyväksyttiin vuonna 2014, jotka uusi parlamentti vahvisti. Myöskin otettu huomioon huolenaiheet eräistä jäsenvaltioista neuvoston neuvottelujen puitteissa, ja haluaisin nyt ottaa niistä muutaman esille. Muutettu komission ehdotus ei ehdota, että olisi mahdollista sulkea edes tilapäisesti markkinat, eurooppalaiset markkinat ulkomaisilta tarjoajilta, mutta että vain sovellettaisiin hintarangaistuksia, joita käytettäisiin silloin, kun verrataan tarjouksia, kun verrataan eri tarjouksia ilman mitään vaikutusta lopulliseen hintaan, joka maksettaisiin. Joten pääperiaate on se, että EU on luonteeltaan vapaat, avoimet markkinat ja tämä säilyy myös tässä ehdotuksessa. Me olemme myös ottaneet muutoksia mukaan, jotka tekevät välineistä vähemmän raskaat hallinnollisesti katsottuna. Me olemme poistaneet sen, mitä nimitettiin hajautettu pilari, joka olisi mahdollistanut sen, että yksittäiset sopimuksen tekevät viranomaiset olisivat voineet rajoittaa mahdollisuuksia osallistua kilpailumenettelyyn, mikä, olisi, mikä on tehnyt tästä huomattavasti vähemmän raskaan, ja myöskin se, että todistus täytyy, todistuksen antamisvelvollisuus on yrityksellä tietystä maasta eikä sopimus tutkimusta tekevällä viranomaisella. Ja sitten lopuksi erityinen pyyntö, joka parlamentti sitten oli se, että, että tästä erotuksesta vaikutusalasta poistetaan ei pelkästään kehittyvät maat, vaan myöskin GSP Plus-maat, mutta myös eurooppalaiset PK-yritykset. Ja minä haluaisin nyt vakuuttaa parlamentille ja tälle valikunnalle, että tämä muutettu esitys ei vaikuta siihen, miten sovelletaan julkisten hankintojen direktiiviä, joka hyväksyttiin 2014 ja jota, on, jota pannaan toimeen jäsenvaltioissa. Ne ovat edelleen voimassa sekä Euroopan unionin että ulkomaisten tarjoajien tapauksessa. Tämä pysyy muuttumattomana, kun tämä kansainvälisen, kansainvälisten julkisten hankintojen väline hyväksytään. Kiitos tilaisuudesta esittää kommentteja, rouva puheenjohtaja. Kuten sanottu, olemme kiitollisia parlamentille siitä, että se on käynnistänyt keskustelunsa tästä muutetusta esityksestä, ja me toivomme, että tämä käynnistää lisäkeskustelua neuvostossa, jossa erinäiset tekniset keskustelut ovat on jo tapahtu, ovat jo tapahtuneet viime vuoden aikana, mutta joissa ei ole kovinkaan paljon saavutettu tuloksia tämän vuoden aikana. Moi. Kiitos oikein paljon, Jani. Moi tästä esityksestä komission nimissä määräaikatarkistusten jättämiselle 27. päivä kesäkuuta kello 12. Näin saimme päätöksen keskustelun tästä julkisista hankinnoista sisämarkkinoilla Seuraava kohta esityslistalla koskee direktiiviä 2006-123 kautta EU tämän direktiivin täytäntöönpanoa, palveluihin liittyviä lupamenetelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006-123 ja hallinnollisten yhteistyötä sisämarkkinoiden tieteenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen 1024 kautta 2012 muuttaminen. Se, jos joku tiedos, on esittelijä. Haluaisin vain päivittää tuoreimmista asioista. Neuvosto on jo hyväksynyt yleisen lähestymistapansa 29. päivä toukokuuta nopeutetussa menettelyssä. IMKON määräaika on äänestys marraskuussa ja me olemme saaneet lausuntoja subsidiariteettiperiaatteeseen liittyen Ranskasta ja Saksasta muun muassa. Joten Annan ensin puheenvuoron komissiolle. Herra Henning Ehrenstein Grow-pääosastolta saa esitellä tämän ehdotuksen ja vaikutusten arvioinnin. Olkaa hyvä. The floor. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Madam Chair. Good morning. Uh, huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikki arvoisat jäsenet ja kollegat. Uh, kiitoksia mahdollisuudesta esitellä uh, tämä ehdotus lyhyesti. Uskoakseni meillä on yhteneväinen mielipide siitä, että äh, tämä ehdotus äh, tuottaa monia etuja. Meillä on hyvin paljon ähm, raportteja EIVän komissiolta, mutta myöskin keskuspankilta ja OECDltä esimerkiksi, joka osoittaa tämän selkeästi. Myöskin äh, palveludirektiivin parempi toimeenpano, vuoden 2009 direktiivin toimeenpano vaikuttaisi myönteisesti talouteen myöskin. On tunnustettu myöskin, että olemassa oleva ilmoitusjärjestelmä ei uusia perustettomia esteitä ja niiden syntymistä voi estää, ja tästä syystä komissio on joutunut käynnistämään monia Euroopan unionin pilottitoimia. Suurin osa itse asiassa näistä pilottitoimista liittyvät nimenomaan jäsenmaiden uudelleen käyttöön ottamiin menettelyihin. Neuvosto, mutta myöskin tilintarkastustuomioistuin on vedannut paremman palveludirektiivin toimeenpanon puolesta ja komissio on tehnyt ehdotuksen tästä parannetusta ilmoitusjärjestelmästä ja uudistusta sellaisesta. Mielenkiintoista on se, että 80 prosenttia sidosryhmistä on sitä mieltä, että olemassa oleva järjestelmä ei toimi kyllin hyvin. Kuten todettu, meillä on noin 10 vuotta äh, olemassa olevan ilmoitusjärjestelmän äh, parissa kokemusta. Se ei toimi kovin hyvin. Me olemme tehneet jäsenmaiden kanssa töitä, jotta voisimme parantaa asiantuntijaryhmien työllä olemassa olevan järjestelmän toimintaa, mutta olemme tehneet sellaisen johtopäätöksen, että todellakin tarvitsemme lainsäädännöllistä työtä, jotta saisimme tämän toimimaan. Eh, siksi, että 90 prosenttia ilmoituksista, jotka saamme, koskee sellaisia lakeja, jotka jäsenmaat ovat jo ottaneet käyttöön. Eli tämä on melkoisen turhaa ja ilmoitusten vaikutusala on täysin epäselvä monille viranomaisille ja tärkeät vaatimukset, kuten esimerkiksi äh, lupajärjestelmät, eivät ole katettuja. Ähm, sääntöjen mukaisuudessa on että Noin 90 prosenttia ilmoituksista tulee seitsemästä jäsenmaasta. Tämä ei ole tietenkään kovin hyvä ja luonnollisesti tämä on ero äh, hyödykeilmoituksiin verrattuna näissä äh, tilanteessa avoimuutta ei ole, mikä on mielestäni myöskin puute. Haluamme siis ilmoitusjärjestelmän, joka on tehokkaampi, haluamme parantaa sen laatua, myöskin ilmoitusten laatua, jotka saamme, ja luonnollisesti kansallisia toimia parhaiden käytänteiden ja kokemusten jakamisen kautta ennen kuin näitä edes hyväksytään. Ja luonnollisesti me haluamme välttää sen, että perusteettomia ja suhteettomia toimia otetaan käyttöön niin, että ne vaikuttaisivat kilpailuun negatiivisella tavalla. Ja tämän lisäksi me haluaisimme äm, luoda sidosryhmille tarjottavaa avoimuutta. Tärkeimmät osaset äm, itsenäinen direktiivi koskien toimeenpanoa palveludirektiivin osalta on tärkeää huomata, että eroja tai muutoksia ei ole äm, palveludirektiivin vaatimuksiin verrattuna olemassa. Eli tämä sisältö säilyy koskemattomana. Haluaisin korostaa sitä selvästi. Me puhumme vain ilmoitusmenettelystä, emme siis sisältöön liittyvistä vaatimuksista. Koska Euroopassa palveluiden ja hyödykkeiden säätely on hyvin erilaista, emme voi käyttää samaa ilmoitusmenetelmää ja komissio ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä, jotta voisivat parantaa lainsäädännön laatua. Me ehdotamme myöskin, että äh, olemassa olemaa IMI-järjestelmää käytettäisiin, että me ryhtyisi keksimään mitään uutta. Meillä on täällä kaavio, joka on tiivistelmä koko menettelystä. Äh, meillä on kuulemiset kolme kuukautta ennen hyväksyntää. Tätä seuraa kommentointijakso tyypillisesti tällä hetkellä olemassa olevan ilmoitusmenettelyn mukaisesti noin 10 prosenttia saamistamme ilmoituksista saa kommentteja komissiolta tai jäsenmailta. 90 prosentissa siis näitä kommentteja ei saada, vaan 10 prosentissa ei, niitä ei anneta huomioon, niin vain yhdessä prosentissa tapauksista on todellakin ähm, vaikuttavia huomiota liittyen äh, ilmoituksen aiheena olevan toimen äh, lainmukaisuuteen. Me pyrimme saamaan aikaan tilanteen, jossa saisimme äh, valppaaman järjestelmän, joka tiedottaisi jäsenmaita ja parantaisi komission mahdollisuuksia tehdä päätöksiä kaiken kaikkiaan ilmoitetusta toimista, jotka liittyvät palveludirektiivin kenttään nykyisin. Kuten sanoin, ehdotan, että nykyistä imi-järjestelmää käytettäisiin, sitä tulee muokata tähän tarkoitukseen, mutta se on teknisesti mahdollista. Ja me ehdotamme, että luotaisiin julkinen foorumi, joka tekisi sidosryhmille mahdolliseksi saada tietoa ilmoituksista ja myöskin kommentoida näitä ilmoituksia. Näin tapahtuu jo hyödykkekaupan kohdalla nykyisin, mutta valitettavasti kaup- palvelukaupassa ei. Uskoakseni tässä kuvat äh, saatte ehkäpä myöhemmin käyttöön. Kyseessä on kaavio siitä, kuinka IMI-järjestelmä toimii ja kuinka nämä kaavakkeet täytetään. Myöskin avain sisältö käännetään automaattisesti. Paljon kiitoksia. Mielenkiinnolla odotan tämän päivän keskustelua. Kiitos oikein paljon herra Henning Einstein. Nyt esittelijä Guterres Bleta. Kiitos puheenjohtaja. Su presentación. He de decir que ya bastante meses trabajando Para, para intentar llegar a un, a un... Kiitos puheenjohtaja. Niin, että meillä valitsee pitkälti sisäinen yksimielisyys tästä direktiivistä, joka koskee sisämarkkinoita, niin todellakin on olemassa eri lähtökohtia, jotka ovat hyvin erilaisia, mutta me jaamme tavoitteet joilla pyritään välttämään perusteettomat äh, säännökset ja että saadaan näitä ilmoitusmenettelyjä. Olemme myöskin pitkälti yhtä mieltä siitä tekstistä, joka on käsittelyn kohteena, mutta neuvosto ajatellen alkuperäistä ehdotusta, jonka komissio teki, oli hyvin jakautunut ja myöskin eri ryhmät tässä parlamentissa, mitä tulee sitten tämän soveltamiseen, siis tähän direktiivin yksityiskohtiin, on olemassa yksimielisyyden alue, jotta voimme tutkia, jotta tämä voitaisiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä mahdollisimman pikaisesti, mutta täytyisi pyrkiä profilioimaan niitä ongelmia, jotka eivät ole nyt esillä – sekä ryhmissä että neuvostossa nämä, näitä on kolme. Ensimmäinen on se tämä lainsäädäntömenettelyn joustavuus, eli semmoinen direktiivi, joka koskee ilmoittamismenettelyä, eh, ei saa esittää liikaa vaatimuksia, mikä liittyvät nimenomaan lainsäädäntökykyyn tai säätelykykyyn. Se valtiossa toinen herkkä kysymys on se, että pyritään säilyttämään toimintaverin tasapaino kansainvälisten parlamenttien, Euroopan komission ja myöskin tuomioistuinten välillä, ajat kunnioittain periaatteisesti 67 eh, artiklaa ja myöskin se, että pyritään lisäämään oikeusvarmuutta samoin sellaisten käsitteiden osalta, jotka liittyvät ilmoittamisvelvoitteeseen aloitteeseen tai olemaan ilmoittamatta tietyistä kysymyksistä. Meidän ehdotukset konkreettisesti katsottuna, mitä tulee näihin määritelmiin, me haluaisimme märvintää tätä, tätä sitä, että jokin jäsenvaltio tekee päätöksen siitä, mikä tällaista sääntelyhanketta toimenpidehanketta, eli se hyväksytään, siis on, tapahtuu silloin, kun on jo tehty viimeinen päätös, joka on tehnyt hallitus, kun on kysymys tällaisesta säätelyssä, tai silloin tai kansalliset parlamentit silloin, kun keskustellaan lainsäädäntömenettelyistä. Haluamme myöskin, että, että kun puhumme ilmoittamisvelvollisuudesta, että on kaksi tai kolme asioita pohditaan, että ensinnäkin haluamme täsmentää velvollisuutta muokata silloin, kun tapahtuu muutoksia, jotka ovat olennaisia verrattuna olemassa olevaan. Tämä on tärkeää, jotta saataisiin lisää oikeusvarmuutta kaikille toimijoille, että ymmärrämme, mikä on olennainen muutos. Ja joka tapauksessa miten sitä tulkitaan. Me haluamme myöskin muuttaa lyhyesti niitä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän ilmoittamiseen. Eli se, että mm, menettelyjä, jotenka osalta, jotka liittyvät myöskin tähän uuden ilmoittamisen menettelyyn, eli että täytyy ilmoittaa kysymyksistä, jotka ovat todella olennaisia, mutta haluamme sulkea pois velvoisuuden ilmoittaa silloin, kun on kysymys muutoksista, jotka tapahtuvat lainsäädäntöprosessin puitteissa, koska ne voivat äh, myöskin heikentää tätä prosessia, että on tällainen äh, vaikutus parlamentaariseen keskusteluun, jolla saattaa olla hallinnollisia vaikutuksia, haluamme sulkea pois esimerkiksi lakialoitteen, jota käsittelee parlamentin valiokunta, että nämä muutokset, jotka syntyvät lainsäädäntöprosessin aikana, että ne, ne saattavat johtaa sen tällaisen muutoksen, mutta tätä täytyy konkretisoida monissa tapauksissa. Eli meidän täytyisi katsoa, että tällainen uudelleen ilmoittaminen, sen täytyisi tapahtua kuukauden kuluttua ennen tätä mahdollista hyväksymistä, eli siis että ei synty uutta määräaikaa, kolmea, synty uudelleen tällainen kuukauden määräaikaa ja lisää määräaikoja, jotka ovat välttämättömiä tälle ilmoittamisprosessille. Haluaisimme sulkea pois myöskin kunnat, jotka ovat pienempiä, joissa on äh, alle tuhat asukasta me haluamme, että tällainen ilmoittaminen tapahtuu silloin, kun on taloudellinen vaikutus tai syntyy este, joka on perusteeton. Eli se, että pystytään tuottamaan tällaisia esteitä, joita tekevät pienemmät kunnat, se saattaa aiheuttaa tar- lisää byrokratiaa ja ilmo- lisää ilmoituksia, jotka voivat aiheuttaa lisätaakkaa. Komissiolle meillä on Espanjassa yli No tuhansia puntia, ja Ranskassa näitä on huomattavan paljon, joten mikä tahansa hallinnollinen menettely, jos se täytyy ilmoittaa, silloin nämä velvoitteet, joista me nyt olemme säätelemässä, niin ne sitten voivat aiheuttaa lisätaakkaa, joka ei ole perusteltua ajatellen sitä merkitystä, jotka on näillä toimenpiteillä, joita, joita pyritään tekemään. Kuten neuvosto osalta on todettu, että kiitos yhden kokouksen, joka meillä oli parlamentin välillä. Komissio on tietoinen siitä, että on tarkoittaa tällainen kiireisyyslauseke, jota voidaan myöskin sosiaalisissa, ympäristö- ja muissa kysymyksissä johtaa siihen, voidaan välttää tai muuttaa näitä ilmoittamismääräaikoja. Mitä tulee tällaisen varoittamisvollisuuteen, se, että pyritäisiin vakuut, varmistamaan se, että todistustaakka ei jää kansallisille parlamenteille. Me haluaisimme saada muutoksia määräaikoihin, jotta niitä voitaisiin lyhentää, mutta olennaista on se, että me haluamme muutata menettelyä niin, että ei kielletä kansallisia parlamentteja hyväksymästä päätöstä, vaikka tämä aiheuttaisi tällaisen varoituksen – Kansallisparlamentit voivat hyväksyä tämän, ne voivat tehdä päätöksen, mutta joka tapauksessa tämän hälytysmenettelyn jälkeen komis, Euroopan komissio voi eh, tämän, voidaan katsoa sitten, onko, onko muutettu olennaisesti eh, ehdotusta, jonka Euroopan komissio voi, voi kääntyä tuomioistuimen puoleen ja jäädyttää tämän asian siihen asti, kunnes Euroopan tuomioistuin on tehnyt lopullisen päätöksen siitä, rikotaanko tällä eh, palveludirektiiviä vai ei. Mutta tätä kautta ei kuitenkaan siis kiellettäisi kansallista parlamenttia tekemästä päätöstä. Kuitenkin tällainen vaikutus eh, lainsäädäntötoimijoita ja haluan välttää. Tämä merkitsee siis sitä, että komissio voi uudelleen kuitenkin, voi kuitenkin puuttua asiaan, mutta tämä päätös se jäädytettäisiin – Eli ei äh, luoteta tällaista estettä, mutta voitaisiin kuitenkin välttää vaikutukset siihen saakka, kunnes Euroopan tuomioistuin on tehnyt päätöksen. Tällä uudella mallilla me pyrimme välttämään tällaista yhteenottoa siitä, mikä on legitimi, kenellä on, mikä on legitimi, legitiminen osalta, joka koskee komissiota ja kansallisia parlamentteja, ja joka sitten äh, Tuotaisiin ottaa huomioon tässä komission erityksessä kuitenkin ensi viikolla me voimme käydä keskustelua tästä yksityiskohdista. I open the floor to the Finish the meeting at 12. For the so, let me... Kiitos nyt poliittiset ryhmät. Kiitos että voimme käydä ensimmäistä keskustelua varjoesittelyiden kesken. Haluaisin myös painottaa komission kantaa. Tiedämme, että nykytilanne ei ole kaikkein paras mahdollinen. Olemassa oleva ilmoitusjärjestelmä sisältää lisää vaatimuksia kansallisella tasolla, kuten esimerkiksi vuoden 2006 Ähm, direktiivin kohdalla olemme havainneet, että tämä ei ole ollut tehokasta ja siksi komissio ehdottaa uusintaa. Arviointi sen suhteen on erittäin myönteinen ja minä omassa raportissani totean, että jäsenmaiden pitää aina tuoda esiin uudet kansalliset vaatimukset, joita palveluiden tarjoajille asetetaan ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan. Meidän täytyy luoda hyvin toimiva ilmoitusjärjestelmä joka estää rikkomusmenettelyjen tarpeen. Tuen vahvasti sitä, että kansallisia vaatimuksia voisi olla ilmoitusjärjestelmässä, jotka menisivät myöskin vuoden 2016 kuluttaja palveludirektiivin vaatimuksia pidemmälle, kuten jo tarkistettua korostettua. Neuvosto on jo kantansa omaksunut, mutta uskoakseni komission kanta on paljon paljon parempi kuin neuvoston mielipide. Mitä tulee aikatauluun, mielestäni alkuperäinen aikaraja olisi parempi, niin meillä olisi enemmän aikaa valmistelutyöhön ja kompromisseihin. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Toivottavasti onnistumme jotta pääsisimme tässä hyvin tärkeässä asiassa eteenpäin. Kiitoksia. And now for the... Kiitos paljon Ivan. Nyt Judy Görling, ECR. Kiitos puheenjohtaja. Puhun kollega Vicky Fordin nimissä. Taidan olla ainoa britti, joka on jäljellä täällä Brysselissä tänä kiireisenä päivänä, joten luen vain hänen terveisensä. Minä tuen palvelupaketin tavoitetta, jolla tuetaan palveluita rajat ylittävästi. Tässä yhteydessä komission ehdotus tekee lisäyksiä nykyilmoitusmenettelyyn tavalla, jotta voimme tukea. Soveltamisalan laajentaminen artiklassa 4 poistaa aitoja esteitä rajat ylittävältä palveluita. Ilmoitusmenettely artiklassa 6 auttaa komissio tai jäsenvaltioiden kanssa asettamaan käsijarrun silloin, kun tulee ehdotuksia, jotka eivät sovi palveludirektiivin. Monista asioista keskusteltiin viime kuussa Strasbourgin varjoesittelijöiden kokouksessa. Puhun lyhyesti niistä. Ilmoitusmenettelyn aikarajasta käsittääkseni tietyt ryhmät tukevat tämän käyden lyhentämistä artiklossa 4 ja 5. Suhtaudun avoimesti kuitenkin ehdotuksiin, vaikka varoittaisin siitä, että tarvitaan riittävästi tarkasteluaikaa. Toiseksi, olen ymmärtänyt, että jotkut ovat sitä mieltä, että uudelleen ilmoittamisjärjestelmä ei sovi, koska pitäisi käydä läpi sama kolmen kuukauden ilmoituskausi, kun puhutaan uusien toimien uudelleen ilmoittamisesta. Emme halua vähemmän tiukkoja vaatimuksia jäsenvaltioille tai muutosta tavalla, joka ei ole suhteellinen ilman, että annetaan komissiolle kunnollista vastaamismahdollisuutta. Tämä tekisi tyhjäksi koko suhteellisuusarvioinnin tässä direktiivissä. Se, että muutoksista ilmoitetaan, erityisesti ajatellaan, miten merkittävistä muutoksista on kyse, on ratkaisevan tärkeää tässä sitten kynnyksistä ajatuksena. Kun palveludirektiivi on tarkasteltu, voidaan ajatella, että monet rajoitukset, jotka kohdistetaan palvelun tarjoajiin, syntyvät paikallistasolla. Ymmärrän kuitenkin esittelijän huolen, että pitää huolehtia siitä, ettei ilmoituksia tule valtavaa tulvaa alepaikallisviranomaisilta komission. Ja sitten äänestyksen varhaistaminen lokakuulle IMCO-valiokunnassa. Tästä pitää sisäisesti keskustella ryhmässä. Vastaamme 12. päivä kesäkuuta mennessä. Kiitos. Thank you very much, Julie. Kiitos oikein paljon, Julie. Nyt ja Kallas, ALDE-ryhmän nimissä. Very much. Um... Kiitos. Minusta komission on hyvä muuttaa ilmoitusmenettelyn säännöksiä palveluiden osaltaan. Nykyinen menettely ei toimi. Tarvitsen parempia välineitä, jotta voidaan välttää uusien esteiden syntyminen sisämarkkinoilla. Tästä syystä, kun komissio määritteli näitä toimenpiteitä, jotka eivät vastaa palveludirektiiviä, jotka ole sen mukaisia, sen täytyisi voida tehdä myöskin sitovia päätöksiä. Ilman tätä voimaa tämä ilmoitusmenettely olisi sisällöltään tyhjä, joten komission esitys menee oikeaan suuntaan. Mitä tulee sitten parannuksiin komission tekstiin, minusta meidän pitää tarkastella sitä, miten voidaan vahvistaa menettelyjen avoimuutta. Esimerkiksi aika rajoja rajoituksia tulisi täsmentää, koska ei selvää, mitä tapahtuu, jos valtio ei on ilmoita toimenpiteistä. Ja me esimerkiksi katsoa, millä tasolla on parasta soveltaa näitä sääntöjä, niin ne olisivat kaikkein tehokkaimmat. Toivon, että löydämme yhteisen vastauksen. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä asian parissa kollegojen kanssa, jotta saamme aikaan toimivat palvelujen sisämarkkinat. Green Group. Kiitos oikein paljon Kaija Julia Reda, vihreä ryhmä. Yes, thank you. And once again... Kiitoksia jälkeen kerran. Minä puhun Pascal Duranin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt tänään Brysseliin. Hän haluaisi välittää viestin siitä, että ryhmä on erittäin skeptinen komission ehdotuksen suhteen liittyen ilmoitusmenettelyyn seuraavista syistä. Ensinnäkin, vaikka olemme samaa mieltä siitä, että välillä jäsenmaat ryhtyvät toimiin, jotka eivät ole perusteltuja ja jotka ovat syrjiviä muita kuin kotoperäisiä palveluntarjoajia vastaan Euroopan unionin tämän kaltaisten toimien poistaminen on ehkäpä liioteltua. Toisekseen näin viranomaisten mahdollisuus säädellä palveluita on rajoitettu erityisesti. Tämä tilanne antaisi erittäin laajoja valtuuksia komissiolle. Tämän lisäksi jäsenmältä vaadittaisiin, että menettelyluonnos olisi kuluttajansuojadirektiivin mukainen ja tämä on liiallinen este jäsenmaiden säätelyvallalle. Komission ehdotus artiklassa 4 liittyen ilmoitusvaatimuksiin, eh, jotka liittyvät palveludirektiivin artiklaan 16, suunnittelee alkuperämaa periaatteen takaisinottoa ja sehän pitkällisten keskustelujen jälkeen palveludirektiivistä otettiin pois komissio ei myöskään suunnitelmassaan luo kylliksi aikaa jäsenmaille reagoida komission ähm, ilmoituksiin. Luonnollisesti meillä pitäisi olla vapautta Euroopan unionissa, mutta me emme saa liikaa rajoittaa jäsenmaille mahdollisuuksia säädellä markkinoita. Esimerkiksi ottaa käyttöön julkisia intressejä suojelevia menettelyjä. Euroopan unionin kansalaisten etu ei toteutuisi ja tämä liittyy ehdotukseen, joka koskee kuluttaja. Markkinalakiitoksia. Kiitos Julia Reina. Tähän päättyi kierros poliittisten ryhmien edustajille. Jos ei muita puheenvuoropuuntoja, komissio saa mahdollisuuden vastata. Ennen Gerenstein, jos haluatte vastata jäsenten kysymyksiin. Äh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon näistä kommenteista ja ajatuksistanne. Luvallanne pari sanaa komission kannasta näihin puheenvuoroihin. Mitä parlamentin tarkistuksiin tulee, täysin ymmärrän sen kannan, että parlamenteilla on itsenäinen oikeus tehdä päätöksiä. Sitä ei pitäisi kyseenalaista eikä hidastella. Mutta estäisikö tämä kokonaan parlamenttien kannatti-ilmoituksista? Emme usko, että näin olisi komission puolella. Ajatellen sitä riskiä, että jäsenvaltiot ehkä ilmoittavat jotain, joka näyttäisi ehkä olevan ok, mutta on toisenlainen kuin mikä muu toimi, joka lopulta hyväksytään. Joten keskustelut ja kommentit tulisi mahdollistaa myös lopullisesta toimesta ja ainoastaan luonnoksesta, joka ei liity mitenkään siihen, mitä lopulta hyväksytään. Tästä syystä suhtaudumme kriittisesti tällaisen ex post ilmoitukseen, jolla tarkistetaan ilmoitettuja toimia, koska näin parhaiden käytänteiden vaihtaminen olisi turha sen jälkeen, kun toimi on jo hyväksytty. Sitten tavoitteen pienten kuntien ulkopuolelle jättäminen. Painottaisin sitä, että palveludirektiivi koskee jäsenvaltioita ja kaikkia hallinnollisia tasoja kaikissa jäsenvaltioissa, ihan riippumatta siitä, miten hallinto hoidetaan keskitetysti vai hajautetusti. Joten se, että tietyt hallinnolliset tahot suljetaan ulkopuolelle, ei varmaankaan noudattaisi palveludirektiivin periaatteita, kun puhutaan sen soveltamisalasta kaikkialla, kaikilla hallinnon tasoilla jäsenvaltioissa. Mitä sitten tällaisen hätämenettelyyn tulee? Haluaisin todeta, että tämä otettiin myös neuvostossa esiin. Soveltamisalana se, että keskitytään todella hätätilanteisiin. Ja kannustaisin, ettei nyt lähdetä rinnakkaisjärjestelyyn, jota ehkä käytettäisiin useammin kuin standardimenettelyä neuvosto ihan järkevästi halusi rajata tämän aitoihin hätätapauksiin. Ja sitten konsultoinnin määräajoista ehdottimme kolmea kuukautta, siksi että tämä on se standardikausi, joka on myös muissa samantyyppisissä menettelyissä käytössä tietoyhteiskunnan palveluiden tai tuotteiden osalta. Järkevän mielipiteen vaihdon osalta sidosryhmillä, komissiolla ja jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus arvioida näitä menettelyitä. Pitää olla aikaa myöskin reagoida. Jos aika on alle kolmen kuukauden, tällainen järkevä dialogi ei ole mielestämme mahdollista. Sitten siihen kommenttiin, että ei ole mitään vaikutuksia, kun jäsenvaltio ei ilmoitusta tee. Viittaisin komission ehdotuksen tekstin kohtaan 3.4. Siinä puhutaan tapaoikeudesta ja siitä, että jos ilmoitusta ei ole tehty, voidaan kääntyä kansallisen tuomioistuimen puoleen. Tämä kohta valitettavasti poistettiin, kun neuvoston yleinen kanta hyväksyttiin, mutta se oli komission ehdotuksessa mukana. Soveltamisella artiklassa 4, artikla 16, tässä puhutaan alkuperämaan periaatteesta. Haluaisin panottaa, että tässä vastaava artikla vastaa artiklan 16 vaatimuksia palveludirektiivissä sellaista palvelusta, jotka ovat ilmoitusmenettelyvelvollisuuden alla. Eli tässä sitten siteerataan palveludirektiiviä, tähän ei ole mitään muutosta. Ja sitten todistustaakan kääntäminen, viimeinen kohta, niin sanoisin vain, että totta kai jäsenvaltiot jotka ottavat käyttöön toimia, joutuvat tänä päivänä jo osoittamaan, että ne ovat oikeutettuja ja suhteellisia palveludirektiivin valossa. Mitään muuta ei voida ilmoitusmenettelyn yhteydessäkään pyytää tai vaatia, joten emme ymmärrä, miten tässä todistustaakka kääntyisi. Totta kai komissio esittää kommentteja, voi esittää kysymyksiä tai kritiikkiä siitä, onko ilmoitettu toimisuhteellinen vai oikeutettu sitten. Nämä kommentit pitää perustella ja selittää Joten siinä mielessä pitää olla kunnolliset perustelut. Tässä ensi kommenttini. Kiitos oikein paljon. Varmasti jatkamme tästä keskustelua. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille komission tästä loista vastauksesta. Nyt keskustelu päättyy. Olemme ylittäneet kovasti jo ajan. Tekstiluonnoksesta keskustellaan 12. 13. heinäkuuta ja seuraava kokouksemme on 20. päivä kesäkuuta. Kiitos oikein paljon tästä päivästä.